We would like to, to start the meeting. Good afternoon. Voisimme aloittaa kokouksen. Hyvää iltapäivää kaikille. Meillä on hyvin eh, tiukka ohjelma tänään iltapäivällä, joten yritetäänpä edetä heti, jotta voidaan saadaan täytettyä ne velvoitteet, joita meillä on iltapäiväksi. Ajattelen puhujia ja kysymyksiä ja vastauksia hyvät jäsenet, hyvät puhujat, hyvät osanottajat. Sallika minun toivottaa teidät tervetulleeksi julkiseen kuulemiseen, joka koskee EUn Roma äh, in the framework of an initiative report on this. Romanien osallistumista ja esittelijäasiassa on Livia Jaaruoka. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta on mukana äh, työjärjestyksen artikla 50 mukaisesti mukana kestämässä asiaa. Haluan toivottavasti todellakin Robert Pelmans Beresin, joka on työsvaliokunnan puheenjohtaja, Kinka Göntsin, joka on luonnoskelaatija työsvaliokunnassa, hän on Hannu Takkulan, joka on lausunnonlaatija kulttuurivaliokunnassa, ja Andrew Kovacin, joka on aluepoliittisen valiokunnan lausunnonlaatija. Haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki vieraat, kaikki puhujat, Meillä on komission jäsen Reding täällä paikalla komission puolelta. Tervetuloa. Sen lisäksi meillä on Romanian, Unkarin ja Belgian puheenjohtajavaltion edustajat ja samoin myöskin vieraita asiantuntijoita, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa, Euroopan neuvoston edustajia myös, joten koko asiantuntijoiden kirjo on paikalla. Romanikysymystä on käsitelty useaan otteeseen viime vuosina. Viimeisin päätösasema hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 9. syyskuuta 2010, joka koski romanien asema, asemaa ja vapaata liikkuvuutta. Asiaan samalla pitkälti yksimielisyys ajattelen EUn ja jäsenvaltioiden jaettua vastuuta romanien integraation edistämisessä. Tämä tilanne, tilaisuus on mahdollisuus antaa palautetta toisesta huippukokouksesta, joka pidettiin Kordovassa 89. huhtikuuta 2010, jossa käytettiin romanien osallistuvuutta. Ja tarkoitus on vahvistaa toiminnan välistä yhteistyötä ja myöskin edistää rakentavaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Kuuleminen antaa komissiolle tilaisuuden myöskin esille parlamentille ja yleisölle omia näkemyksiään, jotka ovat perusta Romani Task Forcein raportin perustana, jota odotetaan tulevina kuukausina. Sitoumus EU-tasolla, se ilmenee no sanoin, että sekä nykyisen Belgian puheenjohtajakauden aikana esille tulemaan yksi tulevan Unkarin puheenjohtajakauden prioriteetteja. Siis romanien ö, osallistuvuus tulee näkemään yhtenä prioriteettikysymyksenä. Romanian strategia on eh-, edellytys osa myöskin, edellyttää myöskin kansalaisjärjestöjen osallistumista, joilla on kokemusta paikan päältä, jotka voivat antaa arvokasta asiantuntemusta käyttöön. Tämä on se kehys, jonka osalta nyt työskennellään tämän oma mietinnön parissa. Ja koskaan aikaisemmin tällaista oma mietintöä se olisi voinut paremmin vaikuttaa valtavirtaan Euroopan toimielimissä, joten tästä syystä on erittäin tärkeää se, mitä mietintöön tulee sisältymään ja mitä hyväksytään. Meillä on kolme osaa tässä kuulemisessa. Tänään ensimmäinen osa tulee keskittymään EUn instituutioiden näkökantaan. Ja meillä on puhujana ennen kaikkea komission jäsen Reding. Toinen jakso tänä iltapäivällä käsittelee eh, perusoikeusviraston näkemystä ja myös Euroopan neuvoston näkemystä. Mukana on lukuisia kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ja huomenna aamulla kolmas kokous alkaa herra komission jäsen Andorin puheenvuoro. Hän on komissio, joka vastaa työllisyys- ja sosiaalista kysymyksistä osallistuvuudesta. Ja sitten mukana on lukuisia henkilöitä, jotka ovat tekemisissä eh, romanikysymyksen kanssa YK kehitysohjelman edustajia, muun muassa lukuisia kansalaisjärjestöjen edustajia. Sekin käydään keskustelua. Osallistujia, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, heitä pyydetään ilmoittamaan heidän nimensä ja instituutioita edustavat erillisellä paperilla, jota tullaan jakamaan. Ja ensiksi annan puheenvuoron rouva Beresille, joka edustaa työllisyys- ja sosiaaliasioiden komiteaa ja valikuntaa, ja sen jälkeen annan komission varapuheenjohtajaa käyttää välittömästi puheenvuoron, koska hän joutuu välittömästi lähtemään jonkun aikaisemmin pois, hän ei oikein voi hyvin. Joten Rova Beres. Madame la Kiitokset. Grande fois. Puheenjohtaja, niin tämä on toinen kerta vaalikautemme aikana, kun tämä romanikysymys on tullut tänne käsiteltäväksi kahteen, kahden val- valiokunnan yhteiseen kuulemistilaisuuteen. Aikaisempi kokoontuminen oli Redingin ehdotuksen taustalta ja sen pohjalta me pääsimme sitten hyvin merkittäviä askelia eteenpäin niissä, tässä unionin asian käsittelyssä. Sitten valiokunnat ovat asioita käsitelleet omilla tahoillaan ja meidän laitoksen, meidän toimielimemme puhemiehen Pusekin sanoin, romanikysymystä täytyy käsitellä parlamentissa kovasti ja näin me molemmat valiokunnat olemme päättäneet järjestää tämän kokouksen yhdessä myös työllisyysasiat ovat täällä mukana ja tämä rouva Kinga Könts on mukana tässä työssä. Hän on tehnyt hyvin paljon työtä romanikysymyksissä jo aikaisemminkin. Ja sosiaali- ja asiainvaliokunnassa me olemme päättäneet kuulla Laszlo Andoriakin myös näissä asioissa. Heti kun häntä pyydettiin tähän kuulemistilaisuuteen, hän ilmoitti päättäväisesti saapuvansa paikalle, koska romani kysymys ähm, ja romanien syrjimättömyys ja köyhyyden torjunta on tärkeä kysymys ja näin komissio voi tietysti ryhtyä omiin toimenpiteisiinsä. Minä huomauttaisin ainoastaan, että työ, tässä työllisyysasian valiokunnan näkemyksestä sen verran, että meidän mielestämme ei vielä ole olemassa sellaista suunta strategiaa sen enempää. Meillä on strategia 2020, jonka pohjalta torjumme köyhyyttä. Ja tämäkin kysymys, romanikysymys sitten kuuluu valiokuntamme tärkeille asetuslistalle. Vaan ehkä saa, näyttäisi siltä, että tässä nyt jatkuvasti on uusia kriisejä esillä eikä päästä asioissa eteenpäin. Tämä nykyinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne unionissa vaatii meitä pyrkimään ratkaisemaan romanikysymyksen symbolin vähintään muuta, muutenkin kuin symbolisesti. Eli se, miten me käsittelemme köyhyyttä ja sitten romanien integroitumista näkyy siinä meidän päättäväisyydessämme ratkaista köyhyysongelma koko unionissa. No, nämä kaksi valiokuntaa järjestää sitten omat aikataulunsa, jotta lisäarvoa saadaan tästä tekemästämme työstä, mutta joka tapauksessa näitä asioita varmasti sitten käsitellään pikapuoliin Eh, tämän kuulemistilaisuuden jälkeen. Tämä on hyvin avoin kuulemistilaisuus ja toivon, että tämä myös olisi hyvin äh, hyödyllinen kaikille jäsenille ja kaikille paikalla oleville. Kiitoksia. Mrs. Beres. Well, uh, first... Niin, ensimmäiseksi haluaisin antaa Rova Jarokan käyttämään. Hän on esittelijä tästä strategia-asiassa ja pyydän häntä esittelemään näkemyksensä ja komission jäsen voi sitten reagoida näihin. Joten Rova Jaroka, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tilaisuudesta. Aion lyhyesti esitellä tärkeimmät kohdat mietinnöstäni, jotta asiantuntijat saavat käyttää puheenvuoroja samoin kuin jäsenvaltioiden ja komission edustajat. Tästä tulee hyvin tärkeä panos näiden päivien aikana, että voi oppia lisää asiasta. Lähtökohtanani on, että hyvin huomattava osa Euroopan romaneista koska elää sellaisissa olosuhteissa, että ovat täysin irrallaan teollisuutaloudesta ja he, heiltä puuttuvat peruslaatuisia ihmisoikeuksia ja sosiaalista osallistuvuutta ei voida ottaa pelkästään yleisen politiikan korjaamisen myötä, vaan se pitää hoitaa siinä, että pyritään täyttämään eräs suurempia aukkoja, jotka koskevat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Euroopan romanien sosiaalisen osallistuvuuden tavoitteena täytyy olla, että pyritään edistämään toisen ja kolmannen sukupuolen ihmisoikeuksia ja oikeus työllisyyteen, asuntoon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen vaativat yhtä paljon painotusta kuin ensimmäisen asteen oikeudet ja yhtä tiukka oikeudellista perustaa. Useimmat toimet romanien puolesta, päätösasemat, raportit, johtopäätökset, tiedonannot, kuuluvat pehmeän lainsäädännön piiriin, jossa syntyy tällainen harmaa vyöhyke lain ja myönteisen lain välillä. On tehty lukuisia esityksiä viimeisten vuosien aikana, mutta vähintäänkin voidaan sanoa, että ne eivät ole olleet menestyksekkäitä tai tuloksena on ollut tilanne, jota voidaan tehdä kyseenalaisena. Ja pehmeä laki, että uskotaan, että se on menestyksekästä romanien sosiaalisen osallistuvuuden edistämisessä on kyseenalaista. Ilman kunnollista perustaa ei tapahdu mitään, ei tarvitaan tarvitsemaan rahoituksessa tukea ja kimmokkeita, samoin kuin hyvä EUn mekanismilla voidaan koordinoida sidosryhmien toimia paikallisista hallin, paikasta hallinnosta aina neuvoton saakka. Tärkeää on, että tavoitteet paikan päälle ja välineet, joita sopimuksessa on määritelty samoin kuin perusoikeuskirjassa, jotka perustuvat myöskin jaettuun vastuuseen sekä se, että tuetaan EUn, että EUlla on tukevia ja täydentäviä toimia, silloin EUn roma, romanistrategia voi syntyä. Etnis, etninen syrjintä vain yksi syy, joka määrittää Euroopan romanien sosiaalisen ja taloudellisen aseman, samoin kuin ähm, muut tekijät. Tämä, tästä syrjäytymistä voidaan päästä eroon vain, jos tartutaan tähän kohderyhmään yhteisten taloudellisten tekijöiden myötä, eikä pelkästään etnisiltä pohjalta. Strategian täytyy olla EUn sisäinen strategi, prioriteettialueiden ja tavoitteiden täytyy olla EUn yhteisöllisten rakenteiden sisällä – on tärkeää, että luodaan uusi elin, joka koordinoi ja ohjaa strategiaa. Minun mielestäni se olisi vält- turhaa ja silloin olisi turhaa lymäistä toimintaa. Koordinointi ja valvonta täytyy olla komission hoitamaa. Ja tässä mielessä olisi syytä pohtia sitä, että säilyttäisiin Romani Task Force pysyvänä elimenä. Komission täytyisi vuosittain raportoida strategian etenemisestä, arvioida tuloksia ja välittää ehdotukset kehittämisestä neuvostolle. Ja tässä mielessä Romanian, Romanistakin äh, luotaisiin tällainen äh, pistetaulu, samoin kuin olemassa sisämarkkinoiden osalta. Ja hallitusviranomaiset ovat kansallisia yhteyspisteitä ja voimme nähdä, että tämä on toiminut monissa maissa, joka liittyy siis siihen, miten pannaan toimeen strategian tavoitteita. Ja samalla tämä henkilö voisi toimia neuvonantajana ja voisi antaa komissiolle ajatuksia siitä, miten tätä strategiaa voidaan ohjata. Strategian täytyy myös ottaa huomioon alueelliset eh, kysymykset, jotka liittyvät syrjäytymiseen, koska eh, tämä ei ole suinkaan yhtenäistä kaikissa valtiossa, miten eh, tällaista syrjäytymistä tapahtuu, mutta se tapahtuu alikehittyneillä mikroalueilla, jotka ovat useissa valtioissa sellaisia, että niissä väestö pääasiin on romaneja. On tärkeää esittää realistinen analyysi edistymisestä ja että pyrkiä myöskin tehokkaasti seuraamaan sitä, mitä tapahtuu. Minä suosittelen mietinnössä, että hyväksytään eh, täydentävinä tekijöinä välineitä, joilla voidaan mitata sosiaalista ja alueellista syrjäytymistä. Tarvitaan koko Euroopan kattava toiminta, jotta voidaan määritellä mikroalueet ja katsoa, mitä ovat niiden erityispiirteet, työ, työpaikkojen saatavuus, etäisyys keskuksista ja infrastruktuuri. Kohesiobudjetista osa minun olisi ottamassa pitäisi minusta asettaa sivuun seuraavaa monivuotista rahoituspuitetta tätä romanistrategiaa varten, joka antaisi tarvittavia resursseja ja ratkaisevan tärkeitä houkuttimia toimeenpanolle, niin että varoja asettaisiin kilpailuttamisen kautta kriteerien mukaan sen mukaan, miten hanke tulisi tukemaan tavoitteiden toteuttamista, jotka ovat romanistrategiassa. Tällä tavoin toisaalta voisimme lähteä liikkeelle yleisestä käytännöstä ja maksimoida myöskin tulokset varoista, joita pystyy käyttämään. Komissaarisen Han on puhunut tästä useampaan otteeseen. Tämän lisäksi luotaisiin suora yhteys varojen osoittamisen ja tulosten tuottamisen välille. Nämä ovat pääperiaatteet ja prioriteetit, joista minä uskon, että niiden täytyisi sisältyä romanistrategiaan. EU-strategia yksistään ei tule tuottamaan tulosta. Sanat ja lupaukset eivät toimi ilman tekoja. Brysselin ulkopuolella hallitusten täytyy tehdä, mitä ne ovat, mihin ovat sitoutuneet, ryhtyä päättäväisiin tuloksiin, jotta saadaan tuntuvia tuloksia. Tämä prosessi on enemmän kuin pelkkä Euroopan romanistrategia. Kysymys on monemmin tasapuolisen luottamuksesta, arvoyhteisön omisesta ja haasteista, jotka liittyvät tähän kysymykseen, joilla on keskinäisiä yhteyksiä. Kiitos, että kuuntelitte kommenttejani ja olen nyt kiitollinen kaikille varjoesittelijöille, jotka ovat osaltaan olleet mukana tekstin syntymisessä. Ja olemme edet, meillä on edessä nyt kaksi viikkoa toimintaa ja toivon, että tämä mietintö tulee olemaan voimakas viesti neuvostolle ja komissiolle siinä, miten voidaan ratkaista kysymyksiä, jotka on kauniisti, jotka kauniisti tullaan esittelemään tämän iltapäivän aikana. Kiitos. Thank you, Livia. Uh, well... Kiitos, Livia. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsenelle, haluaisin, että huoneessa oltaisiin hiljaa, koska on hyvin vaikea työskennellä täällä salissa, jos on jatkuvaa taustamelua. Niin, komission varapuheenjohtaja Rova Reding, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Heti alkuun haluaisin todeta, että olen kiitollinen teille siitä, että järjestitte tätä, tätä esityslistaa hiukan toiseen järjestykseen. Vaikka lääkäri sanoi, että minun kannattaisi jäädä kotiin, niin kuitenkin en voinut vastustaa tätä kutsua, mutta en voi jäädä tänne loppuun asti, mutta tulen kuitenkin avustajien välityksellä saamaan kaikki viestit käyttöön. Ja olen kiitollinen teille siitä, että uudemman kerran molemmat valiokunnat järjestävät tämän kuulemistilaisuuden. Se on ihan järkeen käypää. Ja haluaisin myöskin kiittää Livia Jarrokaa tästä alustuksesta. Se, mitä juuri kuulimme, pitää sisällään monia seikkoja, jotka tulee välittämään terveisinä kollegoilleni Haanille ja muille erityisesti mikroalueiden tilanteesta ja syrjäytymisaspektista näillä alueilla. Ja sitten tämä linkitys rahoituksen ja tulosten välillä. Eli että katsotaan sekä ennen että jälkeen, mitä tapahtuu tai on tapahtunut. Minä uskon, että Andriahan tulevat tähänkin paneutumaan omissa töissä, kun käsittelevät muun muassa aluerahastoja. Esittelijä viittasi suoraan minuun sanoessaan, että meidän ei välttämättä tulisi luoda pysyvää elintä, vaan että tästä romaani Task ryhmästä tulisi pysyvä toimija, joka seuraisi jatkuvasti alueilla tapahtuvia muutoksia. Ja onhan meillä myöskin kansallisia yhteyspisteitä, joiden kautta romaani Task Force-ryhmä voisi myöskin toimia. Se on mielestäni ihan mielenkiintoinen ehdotus. Täytyy paneutua siihen vielä tuonempana, mutta periaatteessa lähtökohtaisesti tämä on ihan hyvä ajatus. Arvoisat valiokuntien jäsenet, tehän tiedätte, että heti toimikauteni alusta lähten olen tehnyt tiivistä yhteistyötä kanssanne varmistaakseni, että romaanien osallistaminen, joka oli kylläkin aina esityslistalla monessakin jäsenvaltiossa, mutta jota ei käytännössä sitten kuitenkaan käsitelty. Niin on hyvä, että tätä asiaa käsitellään jatkuvasti. Paljon on läksyjä vielä tehtävänä ja me tiedämme, että läksyt eivät hoidu muutamassa viikossa, vaan että tähän menee vuosia ennen kuin ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa. Ja suurella mielenkiinnolla panin jo merkille, että koulutusasiain valiokunta, anteeksi kulttuurivaliokunta, joka vastaa myöskin koulutuksesta, käsittelee myöskin lasten koulua edeltävää aikaa ja kouluaikaa. Minun mielestäni ne ovat tärkeitä kysymyksiä, jotta myöskin romaanien uusi sukupolvi huomioidaan strategiassamme. Me tiedämme, että sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseen menee paljon aikaa ja työtä ja toivoisin, että te voisitte tukea minua tässä työssä. Niin kuin esittelijä oikeutetusti totesi, niin kysehän ei ole mistään taas kerran uudesta puiteohjelmasta, jolla ratkaistaisiin ongelmia, vaan kyse on ruohonjuuritasolla tapahtuvasta toiminnasta, koska siellähän ne varsinaiset ongelmat piilevät. Esittelijä viittasi näihin mikroalueisiin. Siellä ongelmiin on tartuttava ja olen erittäin kiitollinen puheenjohtaja maa Belgialle siitä, että se on luonut romaani foorumin esityslistalle ja suurella mielenkiinnolla jään odottamaan tulevaa Unkarin puheenjohtajuuskautta. Ja siitä pääsenkin siihen, että asiasta vastaava ministerikin on täällä tänään keskuudessamme. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tulevien kuukausien aikana asiaa eivät käsittele ainoastaan pari valiokuntaa, vaan monet muutkin, jotka pitävät tätä tärkeänä asian, niin sosiaaliasian valiokunta, kansalaisvapuuksien valiokunta, koulutusasioista vastaava valiokunta, neuvoston eri työryhmät, jotka käsittelevät romaaniasioihin liittyviä eri ulottuvuuksia. Mielestäni se on tärkeä uusi käänne. Näin ei ole aikaisemmin toimittu ja minä uskon, että sitä kautta toiminta ruohonjuuritasolla tehostuu. Meidän täytyy siis huomioida alkuperä ja kohdemaan toiminta, siihen meidän on kiinnitettävä huomiota. Viime viikkojen ja kuukausien aikana me olemme pyrkineet löytämään innovatiivisia toimintaohjelmia ja ratkaisumalleja jäsenvaltioiden tukemiseksi, kun he pyrkivät integroimaan romaniväestö yhteiskuntaansa. Tehän muistatte huhtikuisen päätöksen jos, joka pitää sisällään prioriteettilistan, ja te tiedätte, mitä huhtikuun jälkeen on tapahtunut. Meidän ei tarvinne palata näihin asioihin sen kummemmin, mutta faktahan on se, että Romani Task Force, joka perustettiin syyskuussa tätä vuotta, niin sehän on kokoustanut säännöllisesti arvioidaakseen, millä tavalla jäsenvaltiot ovat käyttäneet Romanin integraation tarkoitettuja määrärahoja ja miten tehokkaasti tämä investointi on toiminut. Ja henkilökohtaisena kommenttina sallittakoon seuraava huomio. Komission on vaikea esittää teille tehokkaita tuloksia, mikäli emme saa riittävästi faktatietoa jäsenvaltiotasolta joten vetoaisin nyt kaikkiin parlamentaarikoihin, jotka ovat täällä läsnä, ottamaan asian esille sekä parlamentissa täällä että myöskin kotikonnuilla. Eli muistuttakaapas hallituksianne siitä, että yhteistyötä kaivataan. Roma työryhmän tekemään työhön nojautuen me tulemme keväällä esittämään eurooppalaisen kansallisen puite ohjelman kansallisiksi strategioiksi. Tarkkaan kuuntelin, mitä esittelijä totesi alustuksessaan. Kyse ei ole siitä, että me nyt tässä vain luomme taas uutta puiteohjelmaa. Totesin, että EUn puiteohjelma, joka pitää sisällään kansallisia romaanien osallistuvuutta tukevia strategioita. Eli tässä nyt paneudutaan taas siihen ruohonjuuritason toimintaan. Ongelma ei tietenkään liity ainoastaan alkuperämaihin, vaan myöskin niihin maihin, joissa romaanit nyt asustavat. Ja tästäpä syystä näissä strategioissa pitää huomioida kaikki jäsenvaltiot. Me toki tiedämme, että esimerkiksi Luxemburissa ongelma on ehkäpä vähäpätöisempi kuin teidän kotimaassanne. Unkarissa, mutta uskoakseni joka ikisen jäsenvaltion on tartuttava tähän ongelmaan ihan kotiovensa edessä. Mitä tulee tähän integraatiostrategioihin, huhtikuussa ne tullaan sitten esittelemään, kunhan ne on, ovat valmistuneet. Tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat jo romaanifoorumin käytettävissä. Muistaakseni 8. Joo, 8. huhtikuuta 2011 tämä foorumi järjestetään. Ja silloin strategia on pöydällä. Ja silloin siitä voidaan keskustella. Ja viesti voidaan välittää myöskin eri neuvostojen kokoonpanoihin. Ja varmaankin voin tässä luottaa parlamentin tukeen eri valiokunnissa, eli että tämä huomioidaan myöskin teidän työskentelyissänne. Te tiedätte toki, että olemme lähettäneet kyselykaavakkeita jäsenvaltioiden edustajille siitä, millä tavalla romaanien integraatioon liittyviä varoja on käytetty. Vastaukset piti jättää 15.11. mennessä ja komissio paraikaa analysoi näitä vastauksia, sikäli kun näitä vastauksia on jäsenvaltioista saatu. Seuraava romaanifoorumi kokous järjestetään 13. joulukuuta, niin kuin sanoin, ja tämä liittyykin jos suoraan siihen, mitä jo tuossa äsken, äsken totesin. Tämä romaanifoorumi tulee analysoimaan keskeisimpiä kysymyksiä, nimittäin tätä varhaislapsuuskysymystä, eli miten romaani lapset saataisiin koulujärjestelmän piiriin. Unkarin hallitus tietenkin tulee jatkamaan tätä työtä romaanipäivän yhteydessä huhtikuussa. Lisäksi tulemme järjestämään valistustilaisuuksia, eli kerromme siitä, millä tavalla ja mitä EU-varoja voidaan käyttää Romanian, romaanien integroimiseksi. Slovakiassa ja Bulgaarissa muun muassa tällaisia projekteja on suunnitteilla. Vielä siihen palatakseni, mitä esittelijä totesi, niin me emme voi ainoastaan tuijottaa rahoja silloin, kun puhumme romaaneista, vaan meidän on myöskin pohdittava oikeuskysymyksiä ja varmistettava, että kansallisella tasolla näitä oikeuksia pannaan täytäntöön. Integraatio ei onnistu, mikäli kaikkia kansalaisia ei kohdella samalla tavalla, ja romaanit ovat EUn kansalaisia. Ja näin pääsenkin Ranskan kysymykseen vastaan jo siihen kysymykseen, joka vielä tullaan esittämään. Muistatte varmaankin että me olemme pyytäneet Ranskaa antamaan juridiset takeet ja toiminnalliset takeet, kuten vuoden 2004 vapaan liikkuvuuden direktiivissä sanotaan, eli että nämä määräykset pannaan täysimääräisesti, transponoidaan täysimääräisesti Ranskan lainsäädäntöön, ei pääse syntymään syrjintää erityisesti silloin, kun tilanne näyttää hyvinkin huolestuttavalta. Näin meidän täytyy pyrkiä vaalimaan perusoikeuksia ja juridista varmuutta siitä, että vapaa liikkuvuuden periaatetta voidaan noudattaa. Ranskan viranomaiset toimittivat 15. lokakuuta yksityiskohtaista tietoa komissiolle – muun muassa lainsäädäntöluonnoksia ja myöskin aikataulun sen suhteen, mis, mihin, vai, mihin mennessä vuoden 2004 direktiivin mukaiset määräykset transponoidaan Ranskan lainsäädäntöön. Ja tämä tulee tapahtumaan vuoden 2011 alkupuolella. Eli Ranska toimii komission toivomalla tavalla. On tietenkin selvää, että me tulemme seuraamaan vapaan liikkuvuuden direktiivin transponointia. Lisäksi seuraamme myöskin sitä, millä tavalla direktiivin perusmääräyksiä pannaan täytäntöön. Ei tietenkään ainoastaan Ranskassa, vaan me tarkkailemme myöskin muita jäsenvaltioita. Voin jo nyt kertoa teille sen verran, että olen jo käynyt keskusteluja noin 20 maan edustajan kanssa siitä, millä tavalla vapaan liikkuvuuden direktiivimääräyksiä on sovellettu tai jätetty soveltamatta kansallisella tasolla. Ja senkin voin vielä kertoa teille, että jäsenvaltiot toimivat aika ponnekkaasti olemassa olevien täytäntöönpano-ongelmien ratkaisemiseksi. Tämän verran siis direktiivin transponoinnista. Se on yksi ongelma. Toinen ongelma taas liittyy direktiivin soveltamiseen käytännössä. Ranskan viranomaiset tarjosivat yksityiskohtaista tietoa myöskin tähän kysymykseen liittyen, eli millä tavalla Ranskan viranomaiset ovat toimineet kesäkuisten tapahtumien jälkeen. Me olemme paneutuneet näihin saamimme tietoihin ja päädyimme seuraaviin päätelmiin. Ensinnäkin yksittäisten tapausten osalta voidaan sanoa, että tämä ei ole ollut systemaattista toimintaa. Erityisesti maastapoistamispäätökset puuttuvien varojen johdosta. Toinen seikka. Se, miten vakava uhka tästä on ollut kansalliselle turvallisuudelle tai muille seikoille, niin niitä ei aina ole tulkittu direktiivin hengessä tai Euroopan unionin tuomioistuimen käsittelyjen mukaisesti. Mitä tulee vuoden 2004 direktiivin täytäntöönpanoon, niin komission oikeudellisen yksikön analyysin mukaan tähän pitäisi saada aikaiseksi korjaus ja tästäpä syystä komissio vaatiikin, että Ranska transponoi sataprosenttisesti direktiivin sanoman kevääseen 2011 mennessä, koska komission mielestä tämä on paras ja varmin tae sille, että jatkossa tällaisilta ongelmilta voidaan välttyä. Uudemman kerran haluaisin korostaa teidän läsnä ollessanne sitä, ja uskoakseni täällä oli myöskin Belgian asiasta vastaava ministeri paikalla. Sieltähän, siellähän onkin. Ja valtiosihteeri Balokin läsnä ollessa. Haluan siis vahvistaa, että komissio on edelleenkin sitoutunut ratkaisemaan olemassa olevat ongelmat. Me toivomme, että parin vuoden päästä voimme sanoa, että edistystä on todellakin tapahtunut juuri niillä aloilla, joilla ongelmia aikanaan ilmeni. Ja kyllä me välitämme Euroopan suurimmasta vähemmistöstä, miten heitä kohdellaan, se kiinnostaa meitä. Ja miten tästä köyhyyden loukusta voitaisiin päästä eroon. Monet vähemmistön edustajat ovat tähän ansaan langenneet ja heidät pitäisi sieltä vapauttaa. Kollegani Andor vastaa EUn 2020-strategiasta ja köyhyyden vastainen taistelu siellä korostuu hyvinkin vaikuttavalla tavalla. Ja kollegani Andor tulee esittämään toiminta sääntöjä, joita sitten toivottavasti kansallisella tasolla pannaan täytäntöön mahdollisimman pikaisesti. Parlamentti on toiminut ponnikkaasti ja neuvoston eri ryhmät ovat myöskin kantaneet kortensa kekoon ja minä uskon, että sitä kautta voimme nämä asetetut tavoitteet myöskin saavuttaa. Kiitoksia. Kiitos, että ette kuunnellut lääkärinä neuvoa nyt palaamme takaisin normaalin puhujärjestykseen. Ensin antaisin puheenvuoron rouva Kinga Gönsille. Hän on lausunnonlaatijana, mitä tulee EU-strategian romaanien osallisuudesta työllisyysasioiden valiokunnassa. Rouva Göns, olkaa hyvä. Thank, thank you very much. Uh, Kiitos. Minä olen täällä niin, että itse asiassa edustan täällä, kun olen täällä kahdessa tehtävässä, olen lausunnonlaatijana valiokunnassa, mutta myöskin yhtenä varjoesittelijänä kansallisvauksien valiokunnassa, joten haluaisin sanoa muutaman sanan kummaltakin kannalta tästä kysymyksestä, josta nyt keskustelemme tänään. Täällä vanittiin alussa, että paljon on tehty viime kuukausina. En aio toistaa listaa asioista, jotka ovat tapahtuneet. Haluan mainita yhden asian, mikä oli hyvin tärkeää parlamentissa. Nimittäin päätöslauselma, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi romanien karkottamisen jälkeen Ranskasta. Ja nyt olemme saaneet kuulla, että on otettu muitakin askelia sen jälkeen. Me parlamentissa olemme kokeneet, että on todella kysymys perusarvojen ja perusihmisoikeuksien rikkomisesta. Euroopan unionissa olemme myöskin ilmaiset huolemme tästä. Kun puhumme nyt molemmista, molemmilta kannalta asiasta, niin kuin sanoin, ihmisoikeuksien kannalta katsottuna ja ajatellen syrjimättömyyden näkökantaa. Meidän pitäisi selkeästi esittää, että romanit ovat Euroopan kansalaisia, aivan niin kuin kaikki muutkin. Heillä on samat oikeudet ja siinä mielessä ei ole hyväksyttävää, että on välillistä tai välitöntä syrjintää yhdessäkään jäsenvaltiossa tai Euroopan tasolla. Ja me tiedämme, että on kaikenlaista syrjintää sekä välistä että välitöntä, mitä tulee asumiseen, koulutukseen. Uskon, että kulttuurivalikunnan lausunnossa tämä tulee nousemaan esille. Ja myöskin eri tasoilla ajatellen myöskin vapaata liikkuvuutta, oikeutta, vapaa, oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen. Esimerkiksi todellakin tarvitsemme syrjimättömyysdirektiiviä, joka on horisontaalinen, ja toivon, että pääsemme tässä asiassa eteenpäin. Kysymys onkin sitten taas sen jälkeen se, miten se pannaan toimeen. Mitä tulee sitten sosiotaloudellisiin näkökantoihin. Me tiedämme kaikki, mikä on odotettu tulos, mutta odotamme eh, tässä lausunnossa, tässä mietinnössä, miten voidaan saavuttaa tavoite. Me tiedämme, otan hyviä aloitteita, tiedämme, että on varoja, mutta jotenkin nämä eivät saavuta niitä, jotka ovat todellisessa tarpeessa ja jotka enimmäkseen elävät eh, eh, eristettyinä. Joten meidän pitäisi laittaa 2020 strategiaan jäsenvaltioiden tasolle ajattelen osallistumista osallisuutta, myöskin osuus, joka koskee romanien osallisuutta, yhteiskunnallista osallisuutta, joka on hyvin tärkeä tavoite, ja siinä seurataan sitä, mitä tapahtuu, seurataan tuloksia, seurataan, mikä on vaikutus. Me tiedämme, että EUn seuranta noitavasti kulkee byrokraattisten menettelyjen mukaan, eikä suinkaan katso todellista vaikutusta. Meidän pitäisi tukea toimintaa askel askeleelta, ei ehkä suinkaan hankekohtaista, vaan, vaan ohjelmien kannalta, jotka ovat tarpeeksi siis mutkikkaita, ottavat huomioon sekä koulutuksen, asumisen, terveydenhuollon. Sillä jos halutaan kehitystä, silloin täytyy ottaa huomioon kaikki nämä tekijät. Minä myös ajattelen, että ehdollisuus EU-tasolla jonka mukaan päätökset EU-varoista olisi hyvin tärkeää ottaen huomioon nimenomaan eh, sen, että ei saa olla erottelua, eikä saa olla syrjimättä, olla syrjimättömyyttä. Ja ajatellen ehdollisuutta, jota usein on jopa parhaallakin tahdolla, nämä käy niin, että varat eivät saavuta romaniyhteisöjä mainitsin läheisen seurannan, joka perustuisi vaikutusarviointeihin. Me tarvitsemme riippumatonta se- seurantaa, me tarvitsemme selkeitä benchmarkeja, jotenka pitäisi olla perusta seurannalle. Mitä me myös tarvitsemme, jotta syntyy menestystä jo muutamassa vuodessa, on johdonmukainen lähestymistapa, joka on kaikki kattava, jossa käydään lävitse kaikki EU-instituutioista instituutioihin ja paikalliseen hallintoon. Päätökset tekevät elimet EU-tasolla, paikall- hallituksen kansallisella tasolla ja paikallisella tasolla, joissa olisivat mukana myöskin romanien ja muiden kuin romanien kansalaisjärjestöt, jotta lisättäisiin sitoutumista eri tasoilla. On myös tärkeää sisällyttää luku, joka koskee romanien asemaa ja kehitystä ajatellen myöskin komission kertomus, joka koskee perusoikeuksia, että se olisi siinä, joka tehdään toiminnan vuosina, ja myöskin perusoikeusviraston kertomus, joka perustuu tällaisiin tiedonkeruuhankkeisiin ja kuvailisi silloin todellista tilannetta. Tässä ollaan tekemässä työtä meidän sosiaalidemokraattien ryhmässä. Olemme käymässä maissa, joissa on romanivähemmistöjä, tutustuaksemme paremmin todellisuuteen. Ja pitäisi myöskin ottaa huomioon kansallisten järjestöjen OECDn ILOn selvitykset, joissa seurataan sitä, mitä todella tapahtuu eri maissa. Ja mitä myös tarvitaan on jatkuva palaute saavutuksista, mutta myöskin epäonnistumisista, jotta on mahdollisuus parantaa tilannetta ja katsoa todellisia tuloksia, nähdä todellisia tuloksia lähivuosina. Toivon, että kaikki täällä huoneessa auttavat tätä prosessia ja että kaikki harjoittavat yhteistyötä tässä asioissa. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Thank you, Mrs. Guns. Kiitos, Ova Guns. Nyt meillä on kaksi muuta kollegaa käyttämässä puheenvuoron. Herra Hannu Takkula, joka on lausunnonlaatijana EUn Roma-osallisuusstrategiassa kulttuurivaliokunnassa. Ja sitten herra Kovacev, joka on lausunnonlaatijana paikall- aluekehityksen valiokunnassa. Näiden kahden kollegan jälkeen ovat vuorossa Belgian ja tulevan Unkarin puheenjohtajavaltion edustajat. Ja sitten sekin ovat vuorossa kysymykset ja vastaukset. Täällä on nyt joitakin epämääräisyyttä sitä, miten puheenvuoroja annetaan. Mutta se on niin kuin ohjelmassa, että ensin ovat ne kollegat, jotka vastaavat lausunnoista eri valiokunnissa ja sen jälkeen puheenjohtajavaltiot ja sitten kysymykset ja vastaukset. No niin, herra Takkula, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Uh, ladies and gentlemen. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Olen iloinen vuodessani olla mukana tässä tärkeässä seminaarissa. Kiitokset järjestelijöille, että olette tällaisen jär- tilaisuuden järjestäneet, että minä saan kantaa korteni kekoon. olemassa olevat ongelmat, niitä ei voida helposti ratkaista. Tiedän, että kyse on melko laajasta ongelmakentästä. Komissio, jäsenvaltiot ja parlamentin on holistisesti, holistisesti käsiteltävä tätä asiaa. On tietenkin selvää, ettei asiaan löydy yhtä ainoa ratkaisumallia. Koska aika on kortilla, niin tulen keskittymään puheenvuorossani vain ainoastaan kulttuuri- ja koulutusulottuvuuteen. Minä siis vastaan kulttuurivaliokunnassa tekstin laatimisesta. Kuluneen vuoden aikana minä olen osallistunut myöskin Bukarestin kouluprojektiin. Siellä on muun muassa romanilapsia ja tässä projektissa yritetään, yritetään käyttää koulutusohjelman aikana Suomesta opittuja hyviä käytänteitä. En halua vähätellä muita politiikan aluja, mutta olen vakaasti sitä mieltä, että koulutus on kaiken A ja O silloin, kun romaaneja yritetään integroida yhteiskuntaan. Monet ovat varmaan kanssani samaa mieltä siitä, että koulutus vaikuttaa tulevaisuuteen ja työllistymismahdollisuuksiin. Koulutuksen pitäisi olla kaikille EU-kansalaisille perusoikeus ja sen tason pitäisi olla mahdollisimman korkea ja syrjintää ei pitäisi suvaita missään muodossa. Parempi tulevaisuus voidaan romaaneille tarjota investoimalla juuri romanilasten ja nuorten tulevaisuuteen. Meidän täytyy varmistaa, että lapset ja nuoret pääsevät koulutukseen kiinni ja varmistamaan, että he myöskin pysyvät koulun tiellä pitkään. Me toki tiedämme, että että romanilapset ovat usein poissa koulusta. Ehkäpä vanhemmat eivät ymmärrä koulutuksen merkitystä, mutta me tiedämme, että muitakin ongelmia tähän liittyy, Rotuerottelu ja muut. Ja tästäpä syystä meidän pitäisi huomioida keskustelussa myöskin vanhempien tilanne. Erityisesti tytöt lopettavat koulunsa hyvin aikaisessa vaiheessa. Tähän täytyisi siis paneutua. Ja ilman hyviä opettajia meillä ei ole hyvää tulevaisuutta edessämme. Ja tästäpä syystä meidän täytyisi varmistaa, että koulut, opettajat ovat hyvin koulutettuja ja että he voivat paneutua myöskin romanien tilanteeseen. Opettajan vaihto on tärkeä aspekti juuri parhaiden käytänteiden vaihdon näkökulmasta katsottuna. Mahdollisuuksia on olemassa, mutta käytännössä mitään ei tahdo tapahtua. Tämä on lähellä sydäntä, niin voisin kertoa tästä asiasta enemmänkin, mutta lopuksi vielä muistuttaisin kaikkia siitä, että romaneilla on pitkä kulttuuriperintö takanaan. Ja jos haluamme olla rehellisiä, niin meidän täytyy tunnustaa, ettemme oikeastaan tunne romaaneja kovinkaan hyvin. Euroopassa on yli 10 miljoonaa romaania ja meidän tulisi pyrkiä ymmärtämään romanien kulttuuria paremmin yhtenä kulttuurina monista. Kulttuuri ja koulutus, niiden merkitystä ei saa vähätellä silloin, kun keskustellaan romaanien osallistamista Euroopassa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Takula. Well, Mr. Kiitos Takula. Herra Kovacev, te olette seuraava puhuja. Te olette vastuussa lausunnosta alue kehityksen valiokunnassa. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi kiitos tämän kuulemisen järjestäjille. Aion olla lyhyt sananen kai toistaa, mitä kollegat ovat sanoneet, aion esillä niitä näkemyksiä, joista on keskusteltu aluekehityksen valikunnassa. Olen lausunnon laatija eh, tuolla valikunnassa liittyen tähän EU-strategian koskien romanien osallisuutta niin 12 miljoonaa romania asuu Euroopassa ja heillä on hyvin kulttuurisesti eri, eriytynyt elämäntapa. Huomattava, luku tästä, huomattava osa tästä vähemmistöstä elää köyhdessä tai syvässä köyhyydessä sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen olosuhteissa. Romaniväestö on hyvin heterogeenista, eikä voi olla vain yhtä ratkaisua, joka sopii kaikille, kuten Rova komission jäsen Reding juuri äsken totesi, mitä täytyy tehdä paikallisesti. Jotain tehdä paikallisesti, jos ongelmat ovat, mutta me asumme Euroopassa, Euroopassa on rajoja, Eurooppa on vapauden, turvallisuuden ja vaurauden alue, emmekä voi luottaa pelkästään kansallisiin ratkaisuihin enää. Minä odotan, että Euroopan unionin toimenpiteet synkronisoidaan kansallisella tasolla ja tartutaan, niistä haasteisiin, joita Euroopassa romaniväestö kohtaa. Meidän pitäisi puhua asumisesta. Keväällä 2010 Euroopan unioni laajensi mahdollisuuksia puuttua asumistilanteeseen marginaaliryhmien osalta viitaten erityisesti romaniväestöön. Jäsenvaltiot voivat nyt korjata toimintaohjelmiaan ja priorisoida investointeja käyttää 2 prosenttia Euroopan aluekehitysrahoista tähän tarkoitukseen. Me tiedämme, tänään olemme saaneet tietää, että tähän mennessä yksikään jäsenvaltio ei ole käyttänyt tätä mahdollisuutta. Jos jokin on pysäyttänyt meidät tämän tekemisestä, jos halutaan muutoksia, niin jäsenvaltioiden pitäisi ilmoittaa, miksi näin on. Jos yhteisrahoitus on ongelma, josta tänään keskusteltiin aluekehitysvaliokunnassa, silloin pitäisi siirtyä sitten sataprosenttiseen äh, rahoitukseen eikä yhteisrahoitukseen. Romanian asumistilanne on turhauttava. Kysymys on ongelmasta, on olemassa olevia varoja, mutta varoja ei käytetä ongelmien ratkaisemiseen. Meidän mielestämme, meidän aluekehitysvaliokunnassamme tilanne on se, että tarvitaan varojen käytön yksinkertaistamista rahoitus asumiselle on tilaisuus täydentää kansallisten viranomaisten toimenpiteitä, jotta voidaan turvata tehokas sosiaalinen, osalli, sosiaalinen osallisuus marginalisoituneille yhteisöille Euroopassa. Täytyy, tarvita, täytyy tehdä enemmän, täytyy arvioida, mikä on asumisen tilanne, jotta voidaan parantaa infrastruktuuria, voidaan parantaa kommunikaatiojärjestelmiä ja niin edelleen. Mutta salkaa minun sanoa, että toimien tehokkuus selittyy siitä, että ihmisille opetetaan, miten kalastetaan, eikä heillä anta valmista kalaa. Minusta asuntojen kehittämisen pitäisi liittyä myöskin siihen, että on ehtoja, jotka liittyvät lasten kouluttamiseen ja työpaikkojen hyväksymiseen, joita heille työvälitykset tarjoavat, ja samalla myöskin velvoitteisiin, joita ehdot, yhteisö asette, yhteisölle asetetaan, koska integraatio on kaksipuolinen tie. Pitää olla halukkuus vähemmistön puolelta, mutta myös enemmistön taholta, jotta on molemmin halu integraatioon. Romanien tilanteen kehittäminen ei ole pelkästään kysymys, vaan myöskin taloudellinen kysymys. Ei ole vaihtoehtoa romanien täyselle integraatiolle, ei mistään hyvän tekeväisyydestä, vaan siitä, että on olemassa jokaisen maan rahoituksellisia etuja, jotka liittyvät ihmiset, yritykset, hallitukset tulevat hyötymään siitä, että on pätevämpää työvoimaa. Romanien osallisuus yhteiskunnassa on yksi tavoitteista, prioriteetista, joita on Unkarilla puheenjohtajavaltiona, ja myöskin sillä 2020 strategiassa, kuten kollegauri sanoi, koulujen, kouluvarhainen keskeyttäminen on asia, joka on nostettu sille myöskin EU 2020 strategiassa, ja on todettava, että voimme aina todeta, että me löydämme aina saman asian, jonka me toistamme kerrasta toiseen, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut erilaisia toimintasuunnitelmia, on erilaisia strategioita, on ollut romanien vuosikymmeniä ja niin edelleen. Valitettavasti kuitenkin tulokset ovat olleet aika vähäisiä. Minä toivon kovasti, että tällainen harmonisoitu lähestymistapa instituutioiden ja jäsenvaltioiden välillä johtaa siihen, että me saamme huomattavampia ja tehokkaampia tuloksia. Rahoituskriisi on lisännyt vaikeuksia, jotka liittyvät köyhyyteen, mutta alhainen pätevyytymisen taso ja puutteellinen koulutus johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen. Ja se minun lopuksi korostaa sitä, että on välttämätöntä jatkaa eurooppalaisia ohjelmia, kuten edistysohjelma, jolla taistellaan eh, syrjintää vastaan. Ja tällaisia ohjelmia täytyy jatkaa myöskin vuoden 2013 jälkeen. Kiitos paljon. Kiitos Rakovatsev. Now, uh, let's... Nyt seuraavaksi neuvosto. Meillä on täällä kummankin puheenjohtajavaltion edustajat. Ensin pyydän Rova Joel Milkeetä puhumaan. Hän edustaa Belgian puheenjohtajavaltiota. Hän on työllisyyden ja yhtäläisten mahdollisuuksien ministeri. Pyydämme hänen ajatuksiaan. Ja sitten on vuorossa Zoltan Balok, joka edustaa tulevaa Unkarin puheenjohtajavaltiota. Hän on sosiaalisen osallisuuden varaministeri. No niin, Rova Milke, olkaa hyvä. Voilà, merci beaucoup. Kiitokset. Kiitän. La Kiitän siitä, että Belgian puheenjohtajakauden edustajia on saatu, ku, saanut myös ilmestyä tähän kuulemistilaisuuteen. Romanit ovat yksi tärkeimmistä kysymyksistä Euroopan, eurooppalaisessa keskustelussa 10-12 miljoonaan Romania asuu tämän mantereen alueella, niin meille, ei, me, heidän tule edes esittää kysymystä, pitäikö tähän tehdä jotain vai ei. Monet heistä elävät hyvinkin epäinhimillisissä oloissa ja näin he edustavat hyvin haavoittuvaa ryhmää aika alhainen koulutustaso ja hyvin korkea työllisyy- työttömyystaso ja asuntoolot ovat aika huonot ja terveyspalveluihinkaan ei välttämättä pääse kovinkaan helposti ja näin romanit jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle ja syrjäytyvät. Tämä talous- ja rahoituskriisi, joka on Eurooppaa nyt koetellut ja koettelee edelleenkin, pyrkii kovasti kasvattamaan syrjintää. Euroopan unioni on asteittain pikkuhiljaa ymmärtänyt, miten vaikea ja hankala tämä tilanne on ja pyrkinyt tekemään erinäisiä aloitteita. Meillä oli myös tämä viisi päätöslauselmaa, jotka parlamentti hyväksyi aina vuodesta 2005 lähtien. Ja tällaisia kaksi huippukokousta on järjestetty, toinen Brysselissä 2008 ja toinen huhtikuussa 2009 ja se järjestettiin Espanjan puheenjohtajakauden aikana ja komissio on julkaissut omat tiedonantonsa ehdottaakseen jäsenvaltioita innokkaasti tekemään eri aloitteita ja koordinoimaan työtänsä romanien asian edistämiseen ja puhunut myös asioista omissa suunnitelmissansa. Komissio on hy- hyväksynyt vuoden 2007 jälkeen omat johtopäätöksensä ja myös julkaissut romanien, romania koskevia asiakirjoja jatkuvasti ja innostanut jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä samoin kuin hyvien käytänteiden vaihtoa. Minä uskoisin, että kaikki tämä on osoittanut ja johtanut meidät tiettyihin tuloksiin meillä on selvät suuntaviivat siitä, että me voimme paremmin kohdentaa toimemme sekä kansallisella tasolla että paikallisella tasolla. Ja meillä on myös selvät eh, unionin sosiaalirahaston ja kehitysrahaston, aluekehitysrahaston säännöt myös romanien, romania koskeviin hankkeisiin ja myös tällainen tiekartta romanien osallistu, osallistamiseen tietyn ajan sisällä. Espanja, Belgia ja Unkari yhdessä puheenjohtajakolmikkona on toi, päättänyt mennä kauemmas ja pidemmälle ja etenkin sit siihen, että meidän täytyisi saada politiikkamme paljon toimivammaksi. Me keskustelimme tästä asiasta jo Espanjassa, jotta päästä, saa, saa, voitaisiin parantaa huomattavasti romanien tilannetta Euroopassa talousnäkemyksessä kannalta. Ja Euroopan unionissa on näin syytä nyt käydä läpi tätä mm, eri sitoumusten tilannetta tällä hetkellä. Eli ensiksikin unioni on sitoutunut siihen, että suuri osa näistä sosiaalihankkeista osittain kohdennettaisiin myös suoraan romaneihin. Eli näin yritettäisiin vähän johdonmukaistaa näitä. Ja Belgian puheenjohtajakauden aikana on järjestetty moniakin asia, konferensseja, konferenssi, joka koskettelee laps, last, lapsia koskevia köyhyyttä syyskuussa 2010 ja puhuttiin romani lapsista silloin myös, ja meillä oli myös tämä 16. ja 17. marraskuuta tuo tasa-arvo seminaari täällä Brysselissä, huippukokous täällä Brysselissä ja siinä sitten käsiteltiin myös eri kumppaneiden vastuuta ja viranomaisten vastuuta näissä erityiskysymyksissä, jotka koskettelevat romaneita. Ja me olemme myös tämä, mm, tämä kodittomien kokous johon komission jäsenvaltiot ovat sitten kovasti osallistumassa ja näin siinä kosketaan myös osittain, osittain kosketellaan tätä, tätä romanikysymystä. Ja näin ollaan nyt luomassa sitten tuollainen tiekartta lyhyen keskipitkän aikavälin näkökulmasta ja näin komissiolla onkin tällainen romanien integrointiohjelma 2011 huhtikuussa odotettavissa ja siinä sitten puhutaan juuri siitä, miten romani kokous järjestetään pidetään Brysselissä Belgian puheenjohtajan kauden aikana, ja sehän on tuossa 13. joulukuuta. No sitten tämä puheenjohtajakolmikko on myös puhunut näistä rakennerahastoista, joista voitaisiin saada varoja, jotta romanien tilannetta voitaisiin parantaa jäsenvaltioissa. Me olemme kovasti iloisia siitä, että komissio on tällaisen työryhmän luonut, jossa on eri pääosastoista korkeita virkamiehiä, ja he sitten eh, pohtivat sitä, missä ollaan menossa, ja voidaan tehdä sitten ehdotuksia asiaa parantaaksemme. Uskoisin, että nyt 2011 vuoden aikana tuo raportti saadaan aikaiseksi ja siinä on sitten hyviä ehdotuksia kansalliseksi mm, osallistamissuunnitelmaksi romaneille. Jos nyt muistan sitten nämä Eurooppa, muistuttaisin näistä eri aloitteista, e, niin niillähän on selvää lisäarvoa ja tämä sosiaalikysymys kuuluu tietysti jäsenvaltioille aivan erityisesti ja jäsenvaltioilla on oikeudellisia ja taloudellisia mahdollisuuksia toimia. Euroopan unioni on perustettu tietyille arvoille, jotka on ilmoitettu näissä perusoikeusasiakirjoissa Lissabonin sopimuksen kautta mutta hyvin usein niin valitettavasti näistä kaikista asiakirjoista ja, ja arvoista huomioi, huomioi, huolimatta mm, romanit joutuvat kärsimään rasistisista kommenteista ja muukalaisvihasta. Tässä on puhuttu, erity, puhutaan erityisesti muukalaisvihasta ja ja erityisesti siitä, että romanit, romania on oikeus elää omaa kulttuuriansa. Ja myös 2009 järjestettiin Tukholmassa kokous, jossa puhuttiin siitä, että syrjit, syrjiä, syrji, syrjivyyttä täytyy, syrjimistä täytyy vähentää ja siihen on olemassa oma toimintasuunnitelmansa jo asian edistämiseksi jäsenvaltiotasolla. Jäsenvaltioilla on sisäisessä lainsäädännössänsä rikosoikeudessa ja, ja sivilioikeudessa säännöt vai, näitä asioita varten, vaikka niissä ei välttämättä suoraan puhuta romaneista, mutta kuitenkin tässä ei välttämättä aina tarvita uutta lainsäädäntöä erityisesti romaneja kohtaan, vaan voidaan käyttää nykyisin olemassa olevia välineitä Eh, riittävän huolellisesti tulkittuina. Nyt tulevaisuudessa eri suositusten pohjalta jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä luomaan sellaisia, sellaista lainsäädäntöä, jotta vuoropuhelua voitaisiin paremmin kehittää eh, romaniyhteisön kanssa jokaisessa valtiossa ja sen pohjalta hyväksyä sitten kansallisia toimintasuunnitelmia ja kansallisia puitteistoja, jotka vastaavat se suoraan sitten eri haasteisiin eri valtioissa. Belgian tasolla esimerkiksi esimerkiksi vuoropuhelu romaniedustajien kanssa Äh, silloin, kun meillä joskus mahdollisesti olisi tässä maassa ylipäätään hallituskin, jota meillä siis ei nyt tällä hetkellä ole, mutta sitten kun sellainen saadaan, niin Belgiaan ehdotettaisiin tällaista virallista romaniyhteisön eh, edustaja, eh, edustajajärjestelmää, ja minä itse henkilökohtaisesti haluan viedä tätä ajatusta ainakin kovasti eteenpäin, eli kansallisella tasolla olisi tällainen työryhmä, johon saataisiin monen välistä eh, yhteistyötahoa jokaiseen jäsenvaltioon ja kaikki sitten nämä voisivat tehdä yhteistyötä eri valtioiden kanssa ja vuoropuhelua joka tason kanssa. Ja tässä täytyy siis tehdä työtä sekä kansallisella tasolla, mutta myös eurooppalaisella tasolla, jotta ja vastata näihin romanien haasteisiin ja pyrkiä pääsemään menestyksekkäästi eteenpäin ja edistää näitä hankkeita ja osallistua myös unionin toimielinten kautta näihin arviointijärjestelmiin sitten, kun näitä hankkeita on ollut e, tai on järjestetty. Minä olen sitä mieltä, että kaikki se, mikä nyt liittyy tähän hyvien käytänteiden vaihtoon, tarkoittaa myös sitä, että me voisimme viedä erilaisia malleja eteenpäin maasta toiseen eri sektoreilla ja täten saada sitten lisäarvoa kaikkiin valtioihin. Belgian tekemä työ ei tietenkään nyt lopu tähän unionin puheenjohtajakauden päätökseen, vaan me jatkamme edelleenkin innokkaasti e, erityisesti tämän ongelman e, näke- käsittelemistä yh- mahdollisimman laajasti ja osallistavasti. No niin, tässä muutamiin sanoin tällainen johto, tällaiset johtopäätökset ja puheenjohtajan suositukset näihin kysymyksiin. Haluan kovasti kiittää tätä tätä valio, live parlamentissa siitä, että tällaisen kuulemisen halusitte järjestää. Olen kovasti iloinen siitä, että Unkarin tuleva puheenjohtaja on halunnut ottaa nämä, tämä romanikysymyksen yhdeksi tärkeimmistä kysymyksistä puheenjohtajakautensa aikana. Tämä on erinomainen ja vilpitön sitoutuminen tähän kysymykseen. Mielestäni tätä asiaa on juuri käsiteltävä siten, ettei se nyt jää yhden jäsenvaltion poliittisen pelin varaan, vaan sitä rakenteellisesti käsiteltävä käsiteltäisiin koko eurooppalaisessa vuoropuhelissa, koska näin sitten me voimme paremmin estää romanien syrjäytymisen. Tämä on paradoksaalista, koska jos ajattelemme sitten historiaa, niin pitkät ajat, tuhat vuotta he ovat jo osallistuneet eurooppalaiseen, eurooppalaisen identiteetin luomiseen kulttuuritasolla ja musiikin kysymyksen tasolla. Ja jos me nyt sitten jätämme heidät syrjään jonnekin, niin me menetämme osan taustastamme ja omasta kulttuuristamme. Kiitoksia. Merci. Thank you, minister. Kiitos, rouva ministeri. Nyt tulevaa Unkarin puheenjohtajavaltiota edustaa herra Zoltán Balog, joka saa nyt puheenvuoron sosiaalisen osallisuuden ministeri. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Jos on sallittua, niin puhun Unkaria. Hyvät naiset ja herrat, olemme täällä siksi, että uusi Unkarin hallituksen edustajana haluan todellakin todeta, että seuraavan puolen vuoden aikana me haluaisimme, että Euroopan romanit ja myöskin Unkarin romaniyhteisö käytän sanaa mustalainen, koska se on meillä Keski-Euroopassa vakiintunut sana sigain, eikä se ole syrjivä termi. Se on mainittu myöskin jota käytetään perustuslaissa ja lainsäädännössä koskien tätä väestöryhmää, joten Unkarin romanien asia todellakin on, me toivomme, että se olisi prioriteetti tulevan kauden aikana. Tähän on kaksi syytä. Ja iloinen olen siitä, että tämä tulee olemaan tärkeä työtä, sen mitä minä tulen tekemään Unkarin hallituksessa puolen vuoden aikana. Tähän yksi syy on se, että on tehty paljon työtä sen eteen ja ennen kaikkea Livia Jaaruka on yli kymmenen vuotta käsitellyt sitä asiaa, että viimeinkin Euroopassa tämä asia nousisi keskeiseksi. Ja nyt voimme kokeilla sitä. Myönteistä on siis se, että asia on monelle tärkeä, niin romaneille kuin ei-romaneille – Toinen asia on sitten se, mikä on kielteinen, että tilanne, joka tällä hetkellä on, on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä. Ja kun tilannetta ei voida hyväksyä, niin siitä seuraa se, että se täytyy tehdä prioriteetiksi. Jotta ei pelkästään Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden aikana tämä asia olisi tärkeä, sitä nousi siis esille se, että nyt toukokuussa syntynyt uusi Unkarin hallitus, sillä on oma valtiosihteeri, joka on tällainen pieni ministeriö käytännössä, loi tällaisen valtiosihteeristön, joka käsittelee yhteiskunnallista osallisuutta ja joka käsittelee keskise, keskitetysti romanikysymystä, joka sitten eri politiikan alueiden kautta pyrkii toteuttamaan niiden henkilöiden aseman edistämistä, jotka ovat syvässä köyhyydessä ja ennen kaikkea romanien asemaa. Hyvin tärkeää on myöskin koordinointielimenä Unkarin hallituksen sisällä yhteiskunnallisen osallisuuden neuvosto, jonka tehtävänä on se, että kaikkien ministeriöiden edustajien kanssa yhdessä se harjoittaa koordinointia ja sillä on veto-oikeus kaikkiin sellaisiin ohjelmiin tai suunnitelmiin, jotka koskettavat Unkarin romaneita ja syvässä köyhyydessä elävien asemaa ja se voi myöskin tehdä ehdotuksia. Nämä ovat kaksi sellaista elintä, jotka ovat harjoittavat erilaista hallituksen yläpuolella olevaa ö, koordinointia tekevät sen mahdolliseksi. Jos ajattelemme sitten Euroopan tilannetta, näemme samantyyppisiä tehtäviä mm, niin, että on erilaisia asia, poliittisia osa-alueita, joilla nämä ovat tärkeitä asioita, esimerkiksi koulutus, työllisyys, terveydenhuolto, oikeusasiat, urheilukysymykset, ihmisoikeudet. Ja toisaalta Euroopan unionin rahoitus osalta voidaan katsoa tilanteesta sitä, miten ne ovat saatavilla, niiden saatavuuden turvaaminen ja sellaisten puitteiden luominen, josta jo tänään olemme voineet kuulla paljon. Luonnollisesti tälle on tarvetta, ja tämä merkitsee myös sitä, että myöskin Euroopan unionin toimijat ovat harjoittamaan läheisempää yhteistyötä, jotta ne voivat hyväksyä yhteisiä tavoitteita, ja tarpeen on myös se, että lyö, löytyy yhteisten instrumenttien järjestelmä. Pidämme hyvin tärkeänä sitä, että Euroopan komission puitteissa on syntynyt työryhmä Roma Task Force, joka myös, jonka työn tuloksen me odotamme mielenkiinnolla. Odotamme mielenkiintoista, minkälaisia vastauksia syntyy, miten se arvioi niitä vastauksia, joita on, on syntynyt tässä. Ja joulukuun loppu, loppupuoleen mennessä tulee syntymään tämä ensimmäinen mietintö, ja Unkari tulee tekemään myöskin omia ehdotuksia. Meillä on tällainen ei-paperi, jossa pyrimme kokoamaan siihen tällaisia perusajatuksia siitä, jotka voisivat olla aineksia romanien tällaisen puitestrategiaan. Meistä on mielenkiintoista nähdä myös se, että jäsenvaltiot tekisivät konkreettisia ratkaisuja romanien yhteiskunnallisen integraation alueella. Ja tärkeää on, että sellainen ambivalenssi tilanne, joka tällä hetkellä on, joka on tavallaan ollut nähtävissä viimeisten puolen vuoden aikana, mutta ylipäätäänkin Euroopan unionin historiassa, miltä pohjalta valitaan vastuu, etniseltä pohjaltako vai jonkinlainen sosiaalisten indikaattorien pohjalta. Se, että täytyy ottaa huomioon myöskin alueellisia ratkaisuja, täytyy katsoa, miten voidaan, voidaanko ottaa vastuuta esimerkiksi Euroopan köyhyysfoorumin puolelta, jossa Unkarissa vuoteen 2020 on pyritty alentamaan 10 prosentilla köyhyyttä, tämä koskettaa lähes 500 000 ihmistä. Tässä mielessä tärkeimpiä tavoitteitamme ovat kestävä työllisyys, ja pyrimme ottamaan lapsia ja perheet, jotka ovat köyhyydessä, ja näihin paljon kuuluu Romania. Unkari on 10 miljoonaa asukkaan maa, ja syvässä köyhyydessä elävien lasten joukossa joka toinen on taustaltaan romani. Eli siis köyhyydessä elävistä lapsista puolet on romania ja koko väestöstä romania on vain 7-8 prosenttia. Mutta haluaisin vielä kerran viitata tähän ambivalenttiin tilanteeseen, siis ohjelmia, jotka ovat etnisiä tausta, etnistaustaisia, ja sitten ohjelmia, jotka ovat taloudellis-sosiaalisia. Tästä kysymyksestä haluaisin vielä sanoa muutaman sanan. Unkarin puheenjohtajavaltiona haluaisi edistää käynnistynyttä työtä osittain mm, komissiossa, osin parlamentissa ja myöskin jäsenvaltioissa. Siksi me ehdottaisimme, että Romaniin eh, puitestrategian myötä Euroopan unionikin ottaisi hoitaakseen asioita ja että jäsenvaltiot tekisivät myöskin, ottaisivat myöskin vastuuta osalleen. Mainitsin näistä esimerkkejä. Euroopan unionin pitäisi ottaa vastuu siitä, että perun, perinpohjaisesti tutkitaan varojen käyttöä, ei pelkästään ajatellen hyvää vaikutusta, vaan ajatellen myöskin sitä, miten mutkikasta kysymyksestä tässä on kysymys, koska Euroopan unionin tukien osalta on ollut tämä jo pitkään perusperiaatteena, mutta kuitenkin voimme todeta, että kuuluu vain poikkeuksiin se, että työllisyysohjelma ja koulutusohjelma ja jokin asumisolosuhteiden parantamiseen tähtävä ohjelma – että nämä todella olisivat yhteydessä toisiinsa ja että syntyisi todellista synergiaa ja hyviä tuloksia. Tällainen mutkikkuus kriteerinä, ehtona, sen korostaminen, ajatellen myöskin tukien ratkaisemisessa voisi olla hyvin mielenkiintoinen kysymys. Aiemmin mainitsin myöskin se, että pitää määritellä kohderyhmät. On hyvin, tämä on hyvin herkkä alue. Olemme tästä tietoisia. Kuitenkin ajattelemme, että jos yhteiskunnalliset ryhmät ovat mukana myönteisissä ohjelmissa, on tärkeää silloin se, että voimme tutkia sitä, että saavuttaako tuki todella heidät eikä muita. En aio nyt äh, haluaisin puhua tietysti hyvistä käytänteistä Unkarissa, mutta haluan tietysti puhua huonoista käytänteistä, niistäkin voidaan oppia. Meillä on äh, tällainen äh, valtion tilastustuomioistuimen tar- tarkastelunsa käynnissä, jossa on tutkittu erityisesti romaneille tukea, ja vain pienestä osasta voidaan todistaa, että ne ovat todellakin saavuttaneet romanit. Ja kysymys ei ole pelkästään korruptiosta vai huonoista rakenteista, vaan siitä, että eettisestä taustasta ei voi edes tilastollisesti saada täsmällisiä tietoja, joten tästä syystä olisi hyvä edetä tässä asiassa johonkin suuntaan. Ja sitten jos katsoo, minkälaisia tuloksia olemme saaneet, erotuksemme olisi, että pitäisi käynnistää yhtenäinen indikaattorijärjestelmä, joka Euroopassa olisi yleinen ja yhtäläisesti tutkisi ei pelkästään ohjelmien vaikutusta, vaan myös sitä, minkälaisissa olosuhteissa ovat ne yhteisöt, jotka ovat toiminnan kohteena. Ja meidän pitäisi myöskin saada velvoitteeksi raportointi silloin, kun ei pelkästään, jotain pelkästään siis jäsenvaltio, vaan myöskin Euroopan unionin komissio ryhtyy toimiin romanien hyväksi. Tämän puittein, romanin puitteiden kehittäminen, sitä on, tulee tapahtumaan myöskin neuvoston työryhmien kokouksissa. Ja olemme voineet kuulla, että 2012 Huhtikuussa on romanifoorumi Budapestissa ja toivomme, että sitä ennen jossakin neuvoston muodossa oltaisiin neuvotella näistä strategian kysymyksistä ja haluaisimme esittää sen julkisuudelle ja myöskin kansalaisjärjestöille tehdä tämän tietoiseksi ja tehdä sen sellaiseksi, että siitä voidaan käydä keskustelua, koska Romanian strategis kehittää siis 8. huhtikuuta Budapestissa ja ja myöskin seuraavassa neuvoston kokoonpanossa haluaisimme keskustaa tätä myöskin sosiaalisten ja työllisyysasioiden neuvostossa, on myöskin nuoriso- ja koulutusneuvostossa, myöskin sisäasioiden neuvostossa haluaisimme, että näistä tästä puitestrategiasta käytäisiin keskustelua, joka on tarkoitus hyväksyä kesäkuun, kesäkuussa Eurooppa-neuvostossa. Ja toivomme, että se myöskin tulee sisältämään myöskin jäsenvaltioille, jäsenvaltioille suosituksia ja ehdotuksia. Tärkeää on myöskin todeta se, että tällä kysymyksellä tietysti on myöskin sellainen puoli, joka myöskin on kaksijakoinen. Jos ajattelemme sitä, että luonnollisesti romanien eh, osallisuuden, osallisuuden lisääntyminen on ennen kaikkea jäsenvaltioiden tehtävä, mutta kuitenkin sillä on eurooppalainenkin ulottuvuutensa. Kielteinen asia, josta aiemmin jo puhuin, on se, että tämä eurooppalainen ulottuvuus on, mutta tietysti mahdollisuuksia harjoittaa myöskin myönteistyössä, että kysymys on siis toiminnasta järjestäytyntä rikollisuutta vastaan, siitä minä tässä puhun, ja on tarvetta sille, että vapaa liikkuvuus, joka on Euroopan unionin eräs suuri saavutus ja perusoikeus, ja josta me kaikki nautimme, että sitä ei saisi mikään rikollisuusryhmä, rikosryhmä käyttää eikä manipuloida esimerkiksi ihmiskaupan ö, muodossa, eikä saisi tätä kautta tuottaa uhreja, koska tämän tyyppinen ihmiskauppa, sen ensimmäisiä uhreja, ensimmäiset uhrit ovat nimenomaan romanien joukossa. Niin, konkreettiset toimet eivät ehkä välttämättä sitä tärkeitä, mutta tärkeää varmastikin on se, että esimerkiksi Unkarissa ja Euroopassakin on tärkeää se, että mikä on ehto, edellytys menestykselle. Miten tällä alueella voidaan olla menestyksekkäitä? Minusta ei voi olla, voida olla menestyksekkäitä vain, jos jollakin tavoin ei saada enemmistöä tämän taakse. Euroopan unionissa on sellainen enemmistö, jota tämä ongelma ei kiinnosta ja aika usein on jopa sitä vastaan. Ja on muistettava, että monessa maassa tällainen vastahankaisuus lisääntyy suhteessa romaneihin ylipäätään, ylipäätään niitä kohtaan, joita pidetään erilaisina tai vieraina. Ja menestyksen avain on se, että enemmistö, vaikeneva enemmistö, piittaamaton enemmistö vakuutetaan siitä, että ei pelkästään moraaliselta perustalta, vaan myöskin rationaaliselta perustalta, että kyse on myös sen heidän edustaan siinä, että tämä vähemmistö vedetään eurooppalaisen hyvinvoinnin, eurooppalaisten oikeuksien piiriin. Ja tässä mielessä Liivia Jarokan mietinnön osalta voidaan todeta, että siinä on hyvin vakava tausta. Siinä on otettu huomioon myöskin kansantaloudelliset vaikutukset, joita on syrjäytymisellä, että se maksaa paljon enemmän keskipitkällä ja pitkällä tähtäyksellä kuin osallisuus ja yhtäläisten mahdollisuuksien turvaaminen. Näin, me siis työskelemme näiden ajatusten pohjalta, jos tulemme jatkamaan tätä työtä ja tilanne, josta voin oman maankin osalta sanoa, että Unkarissakin tämä romani-ongelma, me puhumme siitä ikään kuin jalkapallosta Unkarissa. Kaikki ymmärtävät siitä jotakin, kaikilla on asiasta mielipiteensä, mutta tilanne on huono ei pelkästään jalkapallon alueella, vaan myöskin Unkarin romanien asema on erittäin huono. Ei olisi hyvä, jos ihmiset, ei ole hyvä, jos ihmiset ajattelevat, että tuntevat romani ongelman, vaan että he tuntisivat romaneja, koska ovat kaksi eri asiaa. Ongelman tunteminen tai sitten todellakin sen tunteminen tai jonkun tunteminen, joka ei ole pelkästään ohjelman aiheuttava, ihminen, joka edustaa arvoja, kuten kuten Belgian hallituksen nimissä, Belgian hallituksen tai ole olemassa nimissä puhui ministeri Rova, joka puhui nimenomaan siitä, että on todella vakavasta eurooppalaista kulttuuriperinteistä. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Kiitos, herra Balog. Ja nyt me olemme niin pitkälle, että me olemme hiukan myöhässä. Meillä on nyt yhdeksän puheenvuoropyyntöä yhdeksältä kollegalta, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, ja viisi osallistujaa haluaa myös käyttää puheenvuoron. Joten minun täytyy olla erittäin tiukka puheajan suhteen. Minä pyydän kutakin puhujaa, niin annan ensiksi puheenvuoron parlamentin jäsenille. Ja pyyd, voisitteko olla hiljempaa, koska muuten täällä on mahdoton työskennellä. Joten annan puheenvuoron ensin parlamentin jäsenille ja pyydän, että puheenvuorot olisivat lyhyitä, noin minuutin, puolentoista minuutin mittaisia. Ja sitten antaisin puheenvuoron muille viidelle osanottajalle. Puheenvuorolistat on nyt suljettu, mitään lisäpyyntöjä ei enää hyväksytä. Ensimmäinen puhuja on Rova Weber. Uh, thank you very much, Chair, and thank... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Liivia tämän kokouksen järjestämisestä. Olisi ollut parempi, jos olisimme päässeet aamupäiväiseen suurempaan saliin ja näin olisi ollut enemmän tilaa käytettävissä. Mitä sanottuun tulee, niin uskon, että nyt on koittanut se ajankohta, jolloin Euroopan parlamentaarikkojen on lähetettävä selkeä viesti. Meidän ei tulisi kiistellä keskenämme, meidän ei pitäisi tehdä mitään muuta kuin puhaltaa yhteen hiileen, mikäli me haluamme saada jotain konkreettista aikaiseksi. So in this respect I think that whatever... Riippumatta siitä, mitä tarkistuksen Livian tekstiin esitetään, niin toivottavasti kaikki toimivat rakentavassa hengessä ja pyrkivät tekemään jotain hyvää, eli auttamaan komissiota, kun se luonnostelee omaa tekstiään. En tässä halua käyttää enää strategiasanaa. Mutta olen erittäin tyytyväinen moniin komissaari Redingin esittämiin kommentteihin, joita kuulimme myöskin tänään. Hän vaatimalla vaatii vapaata liikkuvuutta. Kansalaisvapauksien valiokunnan mielestä hän vapaa liikkuvuus on ollut yksi keskeisimmistä ongelmista. Sen suhteen on tapahtunut suuria rikkomuksia. Kun katsotaan Ranskan TVtä ja Lionin tapahtumia. Ihmisiä vain dumpataan kadulle. Sehän on aivan käsittämätöntä, riippumatta säästä. Ranskan viranomaiset vain näin toimivat. Joten meidän on tuettava komissaari Redingia hänen tekemässään työssä. Uusi konseptihan tänään on myöskin esitetty eli kansallisten romaanien integraatiostrategioiden puiteohjelma. Tämä on uutta, en heti kättelyssä tätä vastusta, mutta kyllä tätä ajatusta täytyy hiukan solatella. Kyllä meidän pitäisi vielä uudemman kerran kokoustaa yhdessä komissaarin kanssa. Me tarvitsemme vähän enemmän infoa tähän puiteohjelmaan liittyen. Ja ennen ensi vuoden huhtikuuta Kysehän olisi komission tiedonannosta komissio antaisi siihen liittyen oman päätöslauselmansa. Entäs rahoitukselliset vaikutukset? Kuka maksaa viulut? Ja mikä on sen juridinen merkitys suhteessa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin? Meidän täytyisi nähdä myöskin aikatauluja, ja muita seikkoja. Ehkäpä komission edustajista joku voisi vastata tähän kysymykseen, mutta parempi olisi järjestää aiheeseen liittyvä ylimääräinen kokous. Kyllä minun on esitettävä kommentti, jos toinenkin, jos ja kun puhutaan romaanikysymyksistä ja mustalaisasioista. Me ymmärrämme tietenkin, että romaanisanaa ei löydy kaikista kielistä. Kyse on lähinnä siitä, että poliittisesti osoitamme toimintavalmiutta ja tahtoa. Jos Euroopan unioni hyväksyisi tämän niin kuin tai hyväksyi tämän niin kuin kansalliset hallitukset, niin kyllä minun mielestäni tämä asia pitäisi myöskin saada laajempaa kannatusta. Kiitoksia. One minute or one and a half minute. Minuutti tai puolitoista muuten. Then next. Uh... Seuraavana herra Shogor. I will be very short because... Aivan lyhyt puheenvuoro, koska herra Balokio mainitsi sen, mitä aion sanoa. Nimittäin, että ensinnäkin meidän täytyy työskennellä jäsenvaltiossa sen hyväksi, että eurooppalaiset arvot sisäistetään ilman, että sekoitetaan romaniongelmia tai kansallisten vähemmistön ongelmia tai siirtolaisten ongelmia. Suvaitsemattomuus ja hyväksymättömyys, joka kohdistuu eri etnisiin tai sosiaalisiin ryhmiin on aika ajoin osoittanut, että jotkin jäsenvaltiot, että niiden täytyisi integroitua eurooppalaisiin arvoihin. Mulțumesc, Kiitokset puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti haluan muutaman sanan sanoa Ensiksikin, kun olen nyt saanut kuunnella tässä muita puhujia, olen hivenen myönteisempi ja optimistisempi tulevaan nähden. Uskon, että me näiden strategioiden ja muiden toimien pohjalta voimme saada jotain hyvääkin aikaiseksi. Huomauttaisin, että rouva Jaroka on tehnyt tässä työssänsä oikein hyvää pohjatyötä ja me varmasti sitten teemme siihen muutamia muutosehdotuksia ja saamme siitä sitten tällaisen paksuhkon romaanin aikaiseksi, mutta tämä, nämä asiat ovat niin tärkeitä, että se on varmasti sen arvoista. Komission jäsen Reding otti myös merkittäviä näkemyksiä mukaan siitä, että eurooppalaisella tasolla täytyy romanikysymystä käsitellä ja se koskee kaikkia jäsenvaltioita eikä vain muutamia. Ja kun nyt kun kuulin tässä myös Balokin puheenvuoron puheenjohtajakauden puolelta, tulevaisuuden näkemyksistä ja mietimme Romanian ja Unkarin erityisongelmia ja sitten muiden valtioiden ongelmia, romanikysymyksissä, niin ongelmat ovat suhteellisen samanlaisia kaikissa valtioissa. Pikkuisen ne poikkeavat toisistaan, mutta toimintatapamme pitäisi olla samanlainen. Neljä kohtaa. Ensinnäkin kiitos Livia. Nyt pikkuhiljaa tämä on muuttumassa konkreettiseksi ja pääsemme yhdessä hyvään mietintöön. Sen halusin sanoa tässä aluksi, koska aikoin tästä on puhuttu hyvä muutenkin. Minulla on tärkeää, että että kun kehittelemme strategiaa, niin jäsenvaltiot vedetään sitovasti mukaan niin, että tulee konkreettisia sitovia kysymyksiä, joista ei voi vetäytyä pois. Me voimme tehdä vaikka minkälaisia päätöksiä, mutta jos ei onnistu jäsenvaltioita saada perustavallisesti mukaan ja panemaan asioita toimeen, asiat eivät hoidu. Se on, tämä on minulle tärkeää. Myös kysymys rahoituksesta. Se, että käytetään EUn varoja. Ei voi olla niin, että EUn varoja, varat jäävät käyttämättä. Te puhuitte juuri siitä. Meidän täytyy pohtia vielä sitä, onko niin, että pitäisi keskustella tiukemmin yksi sanktioista, jos varoja ei käytetä, jotka ovat tärkeitä nimenomaan syrjimisen purkamiseksi. Toinen asia, joka minusta on tärkeä, on se, että pitää pitää mielessä myöskin romanien eriytynyt näkemystapa. Romanien elämä Euroopassa on hyvin erilaista. Eurooppa ei kuulu pelkästään, siihen kun Eurooppaan eivät kuulu, kuulu pelkästään Euroopan unionia. Kun me puhumme romaneista, pitää katsoa, että näihin 12 miljooneen kuuluu myöskin ihmisiä Euroopan unionin ulkopuolelta. Emmekä me saa unohtaa heitä. Minä en halua käyttää termiä mustalainen, koska meillä se on syrjivä. Saksassa me puhumme äh, roma- ja sinti-ryhmistä. Meille on suuri ongelma, jos me käytämme tällaista käsitettä. Ja vielä sitten viimeinen lause. Kansalaisjärjestöt täytyy mukaan samoin kuin romaniyhteisöt. Se on ratkaisevan tärkeää aivan alusta loppuun. Muuten voi päättää ihan mitä tahansa. Ilman romaneja mistään ei tule mitään. Me tarvitsemme heitä alusta asti. Joo. Gracias, presidenta. Lo siento, porque en dos minutos es muy... Kiitoksen puheenjohtaja. Valitettavasti kahdessa minuutissa on hyvin vaikea näitä asioita puolustaa. Minun valtiossani on suuri, suuresti ylpeä, ylpeyttä kantava ja ihmisiä, jotka kutsuvat itse itseään mustalaisiksi. Enkä tiedä, miksi tätä nimeä sitten, sitten karsastetaan, mutta tämä karsastus tietysti on olemassa ja se on tietysti tuo ensimmäinen asiaa. Ensimmäinen keskustelun aihe, jota, jota meidän täytyy käydä läpi. No sitten me monta kertaa Unkarin puheenjohtajakauden aikana saamme käsitellä tätä asiaa, eikä minulla ole kuin kaksi minuuttia tässä nyt enää aikaa, ja siksi vain parista asiasta puhuisin. Ensiksikin siitä, että jos me puhumme mustalaiskulttuurista, puhumme romanikulttuurista ja sitten puhumme tietysti samaan syssyyn rikollisuudesta Euroopassa, emmekä pääse puusta pitkälle, koska jatkuvasti me vain mustamaalaamme näitä henkilöitä, että Jos hyvä ministeri, me puhumme näistä, näistä rikollisista, niin rikollisilla on aina nimi ja sukunimi. Eivät ne kutsu nyt, kuulu tässä nyt vain yhtäkkiä johonkin mustalaisväestöön tuosta vaan vaan he voivat olla keitä tahansa. Eli jos me puhumme t- samalla tavalla nyt, tai tästä asiasta suoraan romanien kanssa, niin me jatkamme edelleen tätä samaa ö, leiman lyömistä tähän vähemmistöön. Ja minä haluaisin muistuttaa tästä. Ja aina kun me puhumme rikollisuudesta ja jatkuvasti sen liitämme tähän, ja valitettavasti näin tapahtuu useissa, usein sisäministeriöissä ja niiden yksiköissä. Ja mm, meidän täytyy tehdä tietysti työtä suoraan romanien kanssa, ja tämä varmasti kuuluu meidän keskusteluun taistelumme tulevaisuudessa mutta me emme voi toimia, tai ei ole mahdollista niin, että e, Unkarissa ei tietäisi, tiedettäisi sitä, että näistä rahastoista voitaisiin saada apua myös romanivähemmistölle. Vastuuta täytyy kantaa. Vastuu on edelleenkin jäsenvaltioilla. Unioni ja komissio voivat tietysti ohjata varoja tähän työhön aina siten, että nämä varat menevät juuri kaikille niihin ihmisille, ihmisille, joille ne kuuluvatkin, mutta ensi, ensisijaisesti täytyy täytyy viedä eteenpäin juuri tätä kansalaisuuskäsitettä ja näitä tätä kansalaisten etua viedä eteenpäin. Jos romania ei, sit, romanit eivät ole, käy, jos pääset näihin varoihin käsiksi, niin se on valtion ongelma. Minun valtiossani on näitä varoja käytetty paljonkin, eikä mit, niin heitä, heitä mustalaisia ole syrjitty, vaan he ovat täysin espanjalaisia kansalaisia ja he ovat saaneet eurooppalaisia varoja ihan samalla tavalla kuin kukaan muukin eurooppalainen kansalainen. Mrs. Bosco. Dankjewel, voorzitter. Um... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Pari huomiota. Sen verran aikaa minulla taitaa kuitenkin olla. Eli 12 miljoonan EU-kansalaisen oikeudet. Ensinnäkin turvallisuus, Erityisesti kun katsotaan välikohtauksia, niin monet ovat peloissaan siitä, että monet eurooppalaiset puolueet ovat romanivastaisia. Eurooppa on menettänyt mahdollisuuden taistella rasismia vastaan ja syrjintää vastaan. Tähän tulisi paneutua. Meidän pitää taata tietynlainen turvallisuuden vähimmäistaso. Meilläkin monet pohtivat sitä, että lähetetäänköhän meidätkin jonnekin täältä. Sitten tämä integraatiokysymys. Siitä on puhuttu vaikka kuinka paljon, mutta kysyisin, että mitä esittelijät ovat mieltä? Valitettavasti kaikki eivät ole nyt paikalla, mutta mitä tulee tähän kulttuurilliseen osallistamiseen. 12 miljoonaa oman kulttuurin identiteetin omaavaa henkilöä, siitä on kyse. Ja monet heistä, tai oikeastaan kaikki, pakotetaan sopeutumaan johonkin uuteen kulttuuriin. Eihän tämä voi olla integraatiota. Eli millä tavalla tämä kulttuurillinen integraatio aiotaan toteuttaa? Ehkäpä äh, Livia voisi kertoa tästä hiukan enemmän. Ja, tämän kyllä voisi Ik Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Mielestäni ongelmana on se, että me puhumme vain ainoastaan oikeuksista, mutta emme velvollisuuksista. Olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että ongelmana on se, että romaaniyhteisöt ovat aika suurten ongelmien keskellä monessa jäsenvaltiossa ja tilanteet ovat aivan järjettömiä, mutta Monet yhteisön henkilöt aiheuttavat itsekin ongelmia esimerkiksi nämä laittomat leirit yhtenä esimerkkinä. Ja sitten monet lapset eivät käy koulua säännöllisesti. Ja muistutettakoon, että monet alaikäiset joutuvat pakon sanelemana kerjäämään. Tämmöisiin kysymyksiin meidän pitää paneutua. Meillä ei saisi olla mitään tabuja. Mielestäni tässä nyt vain keskitytään muutamaan harvaan asiaan. Kyse ei ole kylläkään mistään stigmatisoinnista, vaan laaja-alaisesta lähestymistavasta. Kiitoksia. Please stick to the one. Tres ideas. La primera, señor... Niin, ensin ei mitkään yhteisöt rikollisia tee, rikoksia tee, vaan niitä tekevät yksilöt. Ja meidän täytyy jatkuvasti muistaa tämä, tämä ensiksi. Toiseksi se, että se, mitä äsken juuri Romero sanoi, eli nimestä, tästä käsitteestä. Mustalaiset romanit, totta kai meidän täytyy löytää sellainen termi, joka ei, jota ei olisi vaikea käyttää joissain tapauksissa tähän täytyy löytää sitten ratkaisu. Joka tapauksessa sitten tämä vapaa liikkuvuuskysymys tässä asiassa minun mielestäni täytyy toimia hyvin selkeästi. Ei kyse ole pelkästään vapaasta liikkuvuudesta, vaan syrjimättömyydestä myös. Ja minun mielestäni tässä valiokunnassa me olemme juuri kiinnittäneet huomiota tähän, ja, ja tähän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota. Vapaata liikkuvuutta on käsitelty hyvinkin paljon, mutta ei välttämättä syrji, syrjimistä tässä yhteydessä. Ja sitten vielä lopuksi mielestäni täytyisi muistaa se, että me emme puhu mistään vähemmistöstä Euroopassa, vaan eurooppalaisista kansalaisista kansalaisista. Tästä meidän täytyy lähteä liikkeelle, koska jos me ajattelemme ikään kuin tästä nyt ylhäältä, että juu, tässä on tällainen vähemmistö kyseessä, vaan me puhumme eurooppalaisista, Euroopan kansalaisista, unionin omista kansalaisista, ja sen pohjalta voimme jatkaa keskustelua. Thank you. Well, now go- Kiitos. Nyt siirrymme viiteen osallistujaan, jotka ovat käyttää puheenvuoron. Aivan erittäin tiukka ja katkaisen mikrofonin minuutin jälkeen. Ensin Miranda Suolasanto edustaa Suomen romanifoorumia. Yes. Thank you very much. Kiitos, että sain puheenvuoron, rouva puheenjohtaja. Kiitän myös Livia Jarokkaa hyvästä työstä, haastavasta työstä, jota hän on tehnyt. Vain muutama kommentti minuutti aikaa. Ensinnäkin, kun puhumme romaneista ja romanistrategiasta, olen kuullut täällä tänään monien puhujien käyttävän erityyppisiä käsitteitä EU-strategia romanin osallisuudesta, EUn puitteet kansallisille romanistrategioille. Olipa tämä nimi mikä tahansa, sitä tarvitaan sekä kansallisella tasolla että Euroopan unionin tasolla. Ja sitten romanit. Missä ovat romanit tässä yhteydessä? Miten Euroopan parlamentti ja komissio aikoo huolehtia sen, että romanit, romanin kansalaisjärjestöt, romanin kansalaisyhteisö vedetään mukaan tähän prosessiin, koska jos tehdään minkälaisia strategioita tahansa ja romanit jätetään ulkopuolelle ja he ovat jälleen politiikan kohteena, erilaisten poliitikkojen kohteena, ilman omaa sitoumustaan ja ilman, että itse ymmärtävät, mistä on kysymys ja, että he ovat sitoutuneet asiaan, se ei todennäköisesti ei tule menestyksekästä tästä strategiasta. Tämä on hyvin tärkeä asia, kun ajattele jotakin strategiaa. Kiitos. Uh, äh, Mr. Vangelio. Herra Vangelio, Bukarestin viidennen kaupunginosan pormestari. Kiitokset puheenjohtaja. Minä pyrin puhumaan hyvin lyhyesti. Minä olen aika hankalan sektorin pormestarina Bukarestissa ensimmäistä kertaa tässä olen tällaisessa tapauksessa, tapaamisessa mukana. Tämä ongelma on hyvin suuri. Meidän täytyy tällaisissa saleissa tietysti keskustella kauniisti asioista, mutta me emme koskaan tee mitään käytännön läheistä. Euroopan unionin täytyisi nyt pyrkiä tekemään yhdessä työtä ja täytyisi nyt ymmärtää juuri se, että hyvin monta, hyvin monella tavalla tämä ongelma eroaa jäsenvaltiosta toiseen. Emme voi käsitellä tätä vain kokonaisköntinä yhdessä. Vormestareiden ja varsinkin kaupungin paikallishallinnon täytyy olla juuri niitä, jotka tekevät työtä tässä, tässä työssä. Ja komission kanssa täytyisi näin eh, todellakin keskustella paikallishallinnon kanssa, koska juuri nimittäin paikallistasolla, eh, anteeksi minä puhun nyt hirveän nopeasti, koska minulla ei ole tämä minuutti aikaa, mutta siis ongelma on juuri se, että meillä ei ole mitään järkevää työtä lyhyellä aikavälillä, keskipitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä välillä. Minä vielä haluan sanoa teille, että jos ajatellaan nyt vaikka perhettä, jossa on 10-15 lasta ja vanhemmat eivät osaa heitä viedä kouluun, he, he eivät itsekään osaa lukea, koskaan ole käyneet koulua, heillä ei ole työtä, hallitus ei pidä he, heistä piittaa pätkän vertaa. Romaniassa tämä tilanne on äärimmäisen hankala ja on äärimmäisen vaikea nyt yhtäkkiä komissiosta mennä sanomaan, että menkääpä siitä nyt kouluun. Ei, tä, ei tällaisia hankkeita voi yhtäkkiä vain luoda, koska näillä vanhemmilla ei ole mitään mitään kokemusta siitä, miten lapset viedään kouluun, eli he edes ymmärrä sen, sen merkitystä. Puheenjohtaja, hyvä, minä vielä jatkan minä vain annan tämän loistavan esimerkin nyt teille, koska tämä on todellisuuden, tila, todellisuuden tilanne. Me tarvitsemme tällaisia hankkeita, jo, jotka keskittyvät pitkän aikavälin näkemyksiin, auttavat todellakin näitä perheitä myös tulevaisuudessa, eivätkä vain yhtäkkiä. Varoja on annettu, mutta näitä nämä varat eivät suoraan ole auttaneet perheitä pitkän aikavälin kehitykseen, kehityksessä. Ja lisäksi me tarvitsemme myös muita varoja, ei pelkästään tällaisia koulutusvaroja romaneilla on niin paljon monenlaisia ongelmia ja kaikki unionin kaupunkien, kaupunginjohtajat täytyisi saada yhteen keskustelemaan tästä asiasta. Europe. Well, uh, thank you very much. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron, rouva puheenjohtaja. Ja kiitos, että olette järjestänyt tällaisen kuulemisen ja että olette kutsunut myöskin Euroopan neuvoston paikalle. Monet puhujat ovat kysyneet eh, sitä, että pohdittaisiin konkreettisia toimia. Ja minä esittelen tässä minuutissa yhden, yhden johtopäätöksen korkean tason kokouksesta, joka pidettiin Euroopan neuvostossa Strasbourgissa 20. lokakuuta sen tapahtuman jälkeen, joka tapahtui lukuisessa, niitä tapahtumien jälkeen, joita oli lukuisissa maissa aiemmin tänä vuonna. Kaikkien 47 Euroopan neuvoston jäsenvaltion ja EUn, samoin kuin Roman yhteisön edustajat tapasivat. Ja yksi johtopäätös oli, että luotiin uusi eurooppalainen koulutusohjelma, jossa koulutetaan romani välittäjiä, jotka antavat hallinnollista ja oikeudellista apua yhteisölle. Nämä välittäjät voivat olla romaniyhteisöistä, he voivat tarjottaa ammatillista työtä kouluissa, sairaaloissa, työvälitystoimistoissa ja poliisiasemilla yhteisöissä, joissa elää romaneita. Ja Euroopan neuvosto tulee kouluttamaan 440 tällaista henkilöä, mutta meidän koulutuskapasiteettimme on 1400 henkilöä ja selvästikin nyt on kysymys resursseista, rahoituksesta, joten jätän asian teille. Ja toinen ulottuvuus tässä on se, että on samantyyppinen ohjelma asianajille, jotka voivat rikoistua tapauksiin, joissa on mukana romaneja. Tämä teidän mohdittavaksenne. Kiitos asi- suurlähettiläs. Ja nyt herra Bors, joka edustaa ihmisoikeuksien puolustan eurooppalaista liittoa. Ah. moi je n'avais pas demandé la parole, mais je... Niin, en minä kyllä pyytänyt puheenvuoroa, mutta voin toski sanoakin jotain. Olkaa huoletta. Niin, siis äh, vain muutama sananen siitä, mitä täällä jo kuultiin. Minä siis huomenna puhun varmasti enemmänkin, mutta me tarvitsemme tietynlaista jäljitettävyyttä myös unionin varojen käytössä. Kuten jo ehdittiin sanoakin, niin tässä tämä jäljittävy, jäljitettävyys liittyy tietysti avoimuuteen ja me tarvitsemme eurooppalaiset viranomaiset tähän työhön ja myös kansalaisjärjestöt äh, tähän työhön mukaan. Muuten me jumitumme siihen samaan tilanteeseen, eli kukaan ei tiedä mihin nämä rahat oikein joutuvatkaan. Minä juuri saavuin Bulgariasta ja se on hämmästy, todella hämmästyttävää, koska rahoja on sinne lähetetty, mutta kukaan ei yhtään ole selvillä siitä, mihin nämä varat ovat joutuneet. Fantacci. Rova Fantacci. Roma, Ranskan romanifoorumista. Roma. Bonjour, merci. Niin päivä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää siitä, että saimme tänne saapua. Jaroka, kiitän siis. Minä puhun aika suuren kansalaisyhteisjärjestön puolesta Ranskassa. Siinä on tässä edustan noin 40 kansallista ja paikallista järjestöä. Meillä on parisen kymmentä tukikomitea, jotka päivittäin tekevät työtä, romanityötä Ranskassa me teemme työtä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien edistämiseksi Ranskan lainsäädännön mukaisesti ja me olemme hyvin huolestuneita nykytilanteesta Ranskassa, varsinkin kun viime kesänä tilannetta käsiteltiin paljonkin, julkisuudessa ei ole tapahtunut mitään muutosta. Puhuin komission jäsenen Redinin kanssa siitä, että Ranska on antanut takeet siitä, että, muu, että yhteisölainsäädäntöä ryhdyttäisiin noudattamaan. Nykyisin kansalaisjärjestö kuitenkin on, ovat, ovat saaneet nämä siirtolaislakia koskevat tehtävät tekstit, jotka täysin ovat vastaan unionilainsäädäntöä. Eli minkäänlaista avoimuutta ei ole eikä minkäänlaisia takuita siitä, mitä komissio väitti mukaan olevan. Ja sitten Ranskan nykypolitiikka pohjautuu kahteen eh, per pilariin eh, siitä, että heidät kuljetet, romanit kuljetetaan ulko, Romanian ulkopuolelle ja kuljetetaan siihen kotivaltionsa, mistä he ovat saapuneet. Miten tältä pohjalta Ranskan mukamas voi sitten kehittää näitä osallistamisohjelmia? Well, Kiitos, Kiitos, Tatsi. Ja nyt pyydän herra Balogia vastaamaan kysymyksiin ja, rea- ja myöskin reagoimaan puheenvuoroihin. Ja sitten pyydän, että esittelijä palaa kysymyksiin, jotka nousivat esille. Herra Balog, olkaa hyvä. Jetzt, äh, wenn Sie erlauben, versuche ich Deutsch. Nyt puhun sitten Saksaa, jos salitaan ehkä, ehkä minä sitten sitten teen asiani niin selvemmin ymmärrettäväksi, koska varmasti moni asia riippuu kielestä. Kieli on tärkeää. Tärkeää on se, miten puhumme tästä asiasta. Voi käyttää steriiliä kieltä niin, että ei synny mitään väärinkäsityksiä, mutta samaan kuitenkaan se ei ole ehkä välttämättä ymmärrettävää. On tärkeää, että ihmiset, joiden kanssa on tekemisissä, ymmärtävät asiat aivan pikaisesti, koska kysymys ei vaan hyödyllistä keskustella nimityksistä. Minä ehkä en kovinkaan viisaasti tehnyt omaa kommenttia, mutta halusin tehdä, siis käytin sanaa tsigain, joka ei ole sama kuin saksan mustalainen tsigoina, koska Unkarissa tätä sanaa käytetään, jos te käytetään, jos tulette Unkariin, toivottavasti tulette, tulette huomaan, että siellä on romaneja, jotka itse käyttävät itsestään tätä nimitystä, ja kysymys ei ole syrjinnästä, kysymys on nimitykset, joita he itse käytävät itsestään. Tämä on perustuslaissa. Heidät on siellä, tätä nimitystä on käyty, kun on luettelo vähemmistöistä, ja hallinnossakin käytetään tätä nimitystä. Siksi me käytämme tätä sekä romani että tsigain, mustalainen nimitystä, koska kumpikin on hyväksytty Unkarissa. Pääasia kuitenkin on, että tämä ei osoita mitenkään arvon puutetta romaneista voidaan puhua halveksien, ja voidaan myöskin käyttää sanaa tsigaan ja puhua osoittain arvostusta, ja tämä on hyvin tärkeää. Sitten vielä kysymykseen siitä, mikä on puitestrategia, onko kysymys puitestrategia, romanistrategia vai kansallistrategia vai eurooppalainen strategia. Minä olen ymmärtänyt asian niin, että komissio valmistaa äh, julkilausuman, joka tulee olemaan puitteena kansallisille romanistrategioille, joka täytetään sisällöllä jäsenvaltioissa. Ja tämä, nämä puiteteksti, se sitten palvelee eri muodostelmia, joita syntyy Eurooppa-neuvostossa, ja siitä tulee sitten erilaisia suosituksia. Mitä tulee sitten varoihin, pöyristyneisyys siitä, että varoja on jätetty käyttämättä. Tämä pöyristyneisyys on vallalla molemmin puolin. Valitettavasti vain on niin, että on sellaisia olosuhteita, että rahat, rahojen käyttö ei ole mahdollista, joten pitäisi puhua sitten siitä, miten todelliset tarpeet paremmin otettaisiin huomioon, miten varojen käyttö vastasi paremmin sitä sitoo. Se, että on velvollisuuksia, on hyvin tärkeää. Ja meidän ehdotuksemme tulee olemaan, että me teemme tällaisia investointeja, jotka ovat investointeja, että nämä kiellettäisiin siihen asti, kunnes tämä mikroalueet, joista Rava Jaarokakin puhui, eivät ole saavuttaneet tiettyä vähimmäistasoa palvelujen osalta. Niin kauan ei voida investoida muihin alueisiin. Siis jokaisella mikroalueella tulisi saavuttaa normit, jotka määritellään siis, mitä, mistä valtio huolehtii, jotka liittyvät koulutukseen, terveydenhuoltoon, työllistämisohjelmiin. Ja niin kauan kuin näitä ei ole olemassa, niin kauan ei tulisi investoida muihin tarkoituksiin. Viimeinen kommenttini koskee keskusteluja romanijärjestöjen kanssa. Meillä on omassa maassamme järjestelmä, jossa paikallisella tasolla ja keskitasolla, alueellisella siis ja valtiotasolla valitsee itsehallintojärjestelmä, joka toimii vapaaehtoisella pohjalla, voi asettautua ehdokkaaksi vaaleissa. Ja ihmiset, jotka ilmoittavat olevansa Romania, saavat osallistua tällaisiin vaaleihin. Ja nyt tällä hetkellä on 4800 henkilöä, jotka on valittu tällaisiin itsehallintoelimiin yli yli kahdessa tuhannessa kunnassa, ja he valitsevat parlamentin itselleen, jossa on 53 jäsentä ja puheenjohtaja, ja tämä on yhteistyökumppani hallitukselle ja parlamentille silloin, kun on kysymys Romania koskettavista asioista. Se, että mahdollisuus muodostaa tällainen itsehallinto, tällainen parlamentti, on olemassa kaikille 13 kansalliselle ja etniselle vähemmistölle, jotka on rekisteröity. Ja vielä lopuksi, minä en missään vaiheessa ole puhunut romanien rikollisuudesta. Olen yhtä mieltä siitä, että tällaista sanaa ei voida käyttää, koska se johtaa väärin johtopäätöksiin. Jokaisella rikollisella on nimi, ja nimi on se, joka pätee. Totta kai on olemassa rasistisista syistä tapahtuvia tekoja, ne pitää mainita. Minä puhuin siitä, että on rikollisuutta, joka kohdistuu romaneihin ja romanit ovat uhreja. Matkustan huomenna Zyrhiin, jossa on käynnissä oikeudenkäynti, jossa 16-vuotiaita romanityttöjä on myyty prostituoiduiksi, ovat pääasiassa romania, jotka ovat lähtöisin Unkarista. Ja olen puhunut siis tällaisista uhreista. Ja yhteistyö Euroopan tasolla tällaisen ihmiskaupan estämiseksi on minusta erittäin tärkeä asia. Ja aivan lopuksi, tosiaankin on hyvin tärkeää, että kun me puhumme integraatiosta, että emme tarkoita assimilaatiota. Koska monet, jotka puhuvat integraatiosta, puhuvat itse asiassa assimilaatiosta. Siksi me Unkarissa puhumme siitä, että tarjotaan samat mahdollisuudet ja ihmiset itse sitten päättävät, miten pitkälle he haluavat säilyttää oman elämäntapansa ja kulttuurinsa kuitenkin niin, että heillä on tarjolla samanlaisen, samanlainen elintaso kuin muillakin, vai haluavatko he jotenkin muulla tavoin elää omaa identiteettiään, eivätkä ehkä halua assimiloitua. Tämä on asia, joka itse täytyy päättää. Hallitus ei, valtio voi sitä päättää, mutta valtion täytyy voida tarjota samat mahdollisuudet kaikilla alueilla, työllisyydessä, koulutuksessa, myöskin terveydenhuollossa, ajatellen myöskin asumista myöskin sillä alueella. Kiitos. Thank you, Mr. Balok. Kiitos, herra Balok. Ja nyt päätämme ensimmäisen iltapäivän istunnon anteeksi, niin niin, Livia. Minä tässä nyt hiukan hoppuilen. Siis puheenvuoro vielä esittelijälle, hän voi reagoida puheenvuoroihin ja kysymyksiin. Thank you very much. Uh, I will be very short. Paljon kiitos ihan lyhyesti, sillä tiedän, että olemme jo aikataulusta myö- jäljessä ja monien on jo lähdettävä. Niin, oikeastaan ne, joiden piti vastata kysymyksiin, ovat jo lähteneet, joten yritän vastata niihin, jotka esitettiin suoraan minulle. Ensinnäkin tästä kulttuurillisesta integraatiosta, miksi siitä ei puhuta tässä asiakirjassa. No tässä asiakirjassa käsitellään aiheita, jota olemme yrittäneet käsitellä täällä jo neljän vuoden aikana. Mutta me olemme taistelleet vain tarkistuksessa, mutta emme ole ehdottaneet komissiolle mitään, mihin se voisi paneutua. Eli tällä kertaa nyt esitetään jotain juridista perustaa, jonkinlaista rahoituksesta välinettä ja valvonnan mahdollisuutta komission suuntaan. Tätä romaani väestö kaipaa. Romaanit itse voivat paneutua kulttuurillisia ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Minä kirjoitin tohtori, väitöskirjani identiteettikysymyksistä ja Keskustelin muun muassa Budapestin slumialueella toimivista rap-muusikoista ja he ovat hyvinkin sitoutuneita kotimaahansa, mutta tällainen assimilaatiopolitiikka on todellakin vaikuttanut heihin syvästi. Viimeisten vuosikymmenten aikana kansan on pitänyt vain ja ainoastaan samaistua muuhun yhteiskuntaan ja tähän nojautuen minä kirjoitin väitöskirjan ja otin myöskin tässä tekstissä huomioon eh, en ainoastaan romaanikysymyksiä, vaan tällaisia yleiseurooppalaisia EU-kansalaisia koskettavia kysymyksiä, ihmisoikeuskysymyksiä, oikeus asuntoon, koulutukseen ja niin poispäin. Nämä ovat ne keskeisimmät asiat, joihin Euroopan unionin on paneuduttava, eli varmistettava, että jäsenvaltiot toimivat määräysten mukaisesti. Tätä ei ole viime vuosikymmenten aikana romanipolitiikan osalta toteutettu. Nyt jos koskaan on puututtava tilanteeseen tämän väestön elinolosuhteiden parantamiseksi. Kyse ei ole vain ainoastaan sosiaalisesta kohesiosta, vaan myöskin taloudellisesta aspektista. Viimeisten vuosien aikana kaikkia asioita ei ole niiden ansaitsemalla kunnioituksella käsitelty, mutta nyt tarkoituksena on huomioida myöskin kulttuuri, identiteetti ja kielikysymykset. Ja toivottavasti tämän asiakirjan vahvuutena on se, että se huomioi niiden kansalaisjärjestöjen toimet, jotka ovat pyrkineet auttamaan romaaniyhteisöä vuosikymmenten aikana. Valtioiden hallitukset eivät ole auttaneet heitä, vaan kansalaisjärjestöt, jotka tekivät pyyteen tätä työtä. He auttoivat väestöä ja heidän kokemuksensa nojautuen tämä asiakirja on laadittu, heidän kommentit ja ehdotukset on huomioitu. Onneksi parlamentti pystyi kuuntelemaan niin moneen kertaan näiden kansalaisjärjestöjen edustajia. Ja tämä tänä, tämänpäiväinen kuulemistilaisuus on yksi suurimmista ja on hienoa, että täällä on niin monia edustajia paikalla. Ja kun katsotaan parlamentin romaani asiakirjoja, niin ne ovat perustuneet juuri kansalaisjärjestöjen panokseen. Viime vuosien kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että juuri ruohonjuuritason kokemukset ovat jääneet kokonaan huomioita, erityisesti yliopistomaailman tutkimustulokset, eli millä tavalla tätä rotuerotteluasia on käsitelty, millä tavalla työllistymismahdollisuudet ovat kehittyneet ja niin poispäin. Eli Näitä asioita on käsitelty ja minä todellakin toivon, että nyt pääsemme seuraavaan vaiheeseen neuvottelussa komission ja neuvoston kanssa ja toivottavasti me voimme puhaltaa yhteen hiileen ja saada jotain juridisesti sitovaa aikaiseksi, johon rahaakin riittää ja jotain sellaista, joka halutaan todellakin toteuttaa, eikä jättää sitten ihan pelkäksi sanahelinäksi. Kiitoksia. I think it was very important what you... Tämä on hyvin tärkeää, mitä juuri mainitsit. No niin, nyt pyydän, että siirrytään toiseen istuntoon tämän iltapäivän kokouksen esityslistalla – toisessa istunnossa meillä on neljä puhujaa. Nyt ilmoittaa, että, että Endis Kivuna, jonka piti tulla iltapäivällä antaa käyttää puheenvuoronsa aamulla, joten meillä on neljä puhujaa. Herra Morten Kievum, joka on perusoikeusviraston johtaja, herra Nikole, joka on avoimen yhteiskuntasäätiön romanialoitteen johtaja eh, Leo, joka on romanien tuohonjohtaja ja myöskin Ivan Ivanov, joka edustaa Euroopan romaanitiedotusvirastoa. Näiden puheenvuorojen jälkeen palaamme kysymyksiin ja vastauksiin ja sitten meillä on keskustelu sen jälkeen aluksi. Pyydän herra Kierumia – joka on oikeusviraston johtaja. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tätä kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen käsittelemään tätä erittäin tärkeää asiaa viraston näkökulmasta. Perusoikeusvirastohan on useamman vuoden ajan kerännyt tietoja ja analysoinut sitä, millä tavalla perusoikeuksia on kunnioitettu muun muassa romaniyhteisössä. Me olemme paneutuneet koulutukseen, majoitukseen ja muihin aloihin, joilla syrjintä on havaittu. Me tiedämme, että näihin liittyy perusoikeuskysymyksiä, kuten perusoikeusasiakirjassakin sanotaan. Perusoikeusasiakirja, joka on sitova, luo vahvan puitteiston laajalaiselle lähestymistavalle eri ulottuvuuksien käsittelemiseksi silloin, kun kyse on romaaniyhteisöjen elämästä. Romaaniraporteissa korostetaan sitä, että syrjintä ja epätasa-arvo vieläkin vallitsee selkeästi. Romaanit on haavoittuvin ryhmä ja joutuu useimmiten rasististen hyökkäysten kohteeksi. Ja tästäpä syystä haluaisinkin ihan lyhyesti kertoa teille, mitä viimeisimmät tutkimustulokset kertovat. Mitä tulee vähemmistöjen tilanteeseen ja syrjintään, tämä EU Maitis-tutkimus osoittaa, että joka toinen romaani on kokenut suoraa syrjintää tutkimusta edeltävänä vuotena ja jopa useampaan otteeseen samaisena vuonna romanit joutuvat usein myöskin rasististen hyökkäysten kohteeksi. Yksi neljästä keskimäärin joutuu neljä kertaa vuodessa haukkumisten tai hou- väkivaltaisten iskujen kohteeksi. Tämä on siis romaniväestön monille edustajille jokapäiväistä elämää. Syrjinnän lisäksi ja väkivaltaisuuden lisäksi romaniilla on myöskin ongelmia päästä koulutuksen, jatkokoulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja muiden asioiden piiriin, mikä johtaa suureen työttömyyteen. Kun katsotaan seitsemää tutkittua jäsenvaltiota niiden tilannetta romaanien työllisyystilanteesta, niin 27 prosenttia on keskimääräinen työttömyysaste. Tällä hetkellä yleinen keskimääräinen työttömyysaste on 7 prosenttia. Tutkimusten mukaan hyvin suuri osa romaniväestöstä on käynyt maksimissaan viiden vuoden ajan, eli käynyt koulua vain enintään viiden vuoden ajan. 35-51 prosenttia romaaneista sanoivat, että he ovat saaneet alle viiden vuoden mittaisen koulutuksen. Ja jos verrataan tätä yleiseen tasoon, niin 2-6 prosenttia kansalaisista ovat samaa mieltä. Eli 35-51 prosenttia romaniväestöstä ja 2-6 prosenttia muusta. Erityisesti mitä tulee koulutukseen, niin eroavaisuudet ovat selkeät äh, miesten ja naisten välillä. Yleisesti ottaen erot miesten ja naisten välillä ovat hyvin pienet, mutta romaniväestön keskuudessa ero on hyvin suuri. Naisten osuus on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin miesten osuus näistä, kun verrataan näitä, näitä vähäisen koulutuksen saaneita. Sitten mitä tulee asuntoihin. Suurin osa romaneista ei kuljeskele ympäriinsä ja kaipaavat tästä syystä pysyvää majapaikkaa, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että EU-ssa voitaisiin tehdä paljon enemmän kunnollisten asumusten tarjoamiseksi. En halua teille nyt luetella mitään tylsiä lukuja, voitte lukea näistä enemmän meidän raportistamme. Miten tästä voitaisiin jatkaa meidän näkökulmastamme katsottuna? Haasteet liittyvät siihen, että unionissa kaikkia tulisi kohdella kunniallisesti. Kaikilla pitäisi olla oikeus yhtäläisiin mahdollisuuksiin, syrjimättömyyteen. Eli heidän pitäisi pystyä tuntemaan olonsa turvalliseksi. Kun katsotaan tuloksia, tutkimustuloksia ja lukuja, joita äsken tässä luettelin, niin me muist, meidän pitää muistaa, että kyse on aina yksilöistä, joita on syrjitty, jotka ovat vuosien ajan jääneet yhteiskunnan ulkopuolella Euroopan unionin alueella. Mutta me emme myöskään saa unohtaa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Euroopan unionin poliittinen toiminta ja romaanien tukeminen rahallisesti on aiheuttanut muutoksia erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan alueella. Ja emme saa unohtaa myöskään sitä, että yhteisöt ovat saaneet käyttöönsä monia toimintaohjelmia, jotka pitäisi myöskin huomioida, kun pyritään taistelemaan muun muassa ennakkoluuloja vastaan. Kaikista huolimatta me tarvitsemme uudistuksia ja nopeita sellaisia. On ryhdyttävä koordinoidumpaan yhteistyöhön Valvonta on tehostettava ja arviointia on parannettava. Ja tästäpä syystä virastomme osallistuu Euroopan unionin Romani Task Force-työryhmän toimintaan, johon komissaari Redingin viittasi. Jäsenvaltioiden ja muiden tahojen pitäisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä ja vaihtaa hyviä kokemuksia hyvistä käytänteistä ja meidän tulisi tehdä myöskin tiivimpää yhteistyö alue- ja paikallistasolla ja myöskin suoraan romaanien välillä. Kun katsotaan jäsenvaltiota, niin hyviäkin esimerkkejä löytyy vaikka kuinka monta. Hyviä käytänteitä on siis olemassa, mutta tutkimukset osoittavat myös sen, että toimet vaativat tarkempaa seurantaa ja arviointia ja tietenkin riittäviä varoja ja resursseja. Me tarvitsemme johdonmukaista toimintaa, joka huomioi kaikki asianomaiset vastuulliset toimijat. Jos me haluamme osallistaa romaanit yhteiskunnan toimintaan, niin se edellyttää tämän tyyppistä toimintaa. Se on sanomattakin selvää. Silloin kun voidaan politiikassa paneut- tukeutua jatkuvuuteen, niin silloin tilanne on kaikista paras. Tilanne on hyvä, mikäli romaanit huomioidaan jo toimien suunnitteluvaiheessa. Niin kuin kollega Jaroka omassa tekstissään totesi, niin vaikkakin syrjintää voitaisiin vähentää, niin sosiaalistaloudellinen ekskluusio jää edelleenkin olemaan. Rasismin vastaisen taistelun merkitys on keskeinen. Lisäksi täytyy huomioida myöskin toimet, joilla voidaan parantaa sosiaalistaloudellista tilannetta niiden romaanien keskuudessa, jotka ovat joutuneet syrjäytymisen kohteeksi. Tässä täytyy ottaa huomioon myöskin muut kuin romaanit, joilla on vastaavanlaisia ongelmia ja jotka elävät rintarinnan romaanien kanssa samoilla alueilla ja taloissa. Me emme saa unohtaa sitä, että romanin integraation parantamiseksi me kaipaamme myöskin ei-romaanien antaman tuen. Me emme voi missään nimessä unohtaa samaisella alueella asuvia ei-romaaniyhteisön jäseniä. Tästäpä syystä meidän täytyy lähestyä asiaa laaja-alaisemmin ja huomioida myöskin muiden kuin romaanien tarpeet ja huolenaiheet. EU 2020 strategiassa tämä on huomioitu European Platform Against Poverty-aloitteen kautta. Sillä tavalla yritetään varmistaa kohesio koko alueella huomioiden perusoikeudet, riippumatta siitä, mistä yhteisöstä ovat peräisin, mutta silti joutuvat kärsimään köyhyydestä. 2020 strategiassa korostetaan myöskin alue- ja paikallisviranomaisten rooli silloin, kun yritetään tarjota yhteisöille kestäviä ratkaisumalleja. Minä uskon, että 2020 strategia toimii hyvänä lähtökohtana tavoitteiden saavuttamiseksi romaniväestön elinolosuhteiden parantamiseksi. Tätä kautta voisimme varmistaa, että me saamme selkeän kuvan siitä, millä tavalla poliitikot käytännön tasolla toimivat. Ja perusoikeusvirasto paneutuu juuri tähän ulottuvuuteen. Eli otamme huomioon sekä romaniyhteisöt että myöskin muut väestöryhmät näillä nimenomaisilla alueilla. Yhteenvedonomaisesti voin sanoa, että tutkimustemme mukaan on selvää, että romaanien osallistaminen voidaan varmistaa parhaiten holistista ja integroituvaa järjestelmää käyttäen. Me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka huomioi sekä alue- ja paikallistason, että kansallisen tason, että EU-tason toimet. Toisaalta me tarvitsemme horisontaalista lähestymistapaa, jossa keskeisimmillä alueilla tarkoitetut toimenpiteet – linkitetään toisiinsa, esimerkiksi koulutuksen, majoituksen ja työllisyyspolitiikan saralla. Mutta me tarvitsemme myöskin muita lähestymistapoja. Me tarvitsemme romaanien ja muiden yhteisön osallistumisen toimintoihin, erityisesti paikallistasolla. Näin voimme varmistaa, että me todellakin voimme kohdistaa toimet todellisiin tarpeisiin eikä oletettuihin tarpeisiin. Näin saamme romaanit mukaan projekteihin ja se lisää myöskin poliitikkojen hyväksyntää. Tutkimukset ovat osoittaneet tämän erityisesti majoitustoimintaan liittyen. Me tiedämme myöskin, että ilman faktatietoa emme saa myöskään tuloksia aikaiseksi. Me emme voi tehdä yhtään mitään ilman faktatietoa, eli tietämättä, mikä todellisuus paikan päällä on. Ja voin vakuuttaa teille, että perusoikeusvirasto tulee jatkossakin analysoimaan tilanteen kehittymistä tällä nimenomaisella alueella varmistaaksemme sen, että suojan taso paranee juuri EUn romaanien keskuudessa. Kiitoksia. Ää, Now I will... Uh... Nyt anna puheenvuoron. Hello. Annan Rookille, joka on Open Society-säätiön romanialoitteen johtaja. Thank you and thank you for the opportunity um, to address this hearing today. Kiitos, että saan osallistua tähän kuulemiseen tänään. Monia vuosia sitten muistan, että että me puhuimme kattavan yleiseurooppalaisen romanisatekijan puolesta. Sanoimme, että se on tehtävissä, että se on mahdollista. Mutta nyt viime huhtikuun romanikokouksen mm, tyypillistä oli se, että todistettiin, tunnustettiin, että on tarvita koordinoille, että tarvitaan johdonmukaista poliittista vastausta, joka vastaa ongelman laajuutta. Me olemme sanoneet, että päävastuu turvallisuudesta, joka kansalaisille kuuluu, ja että he voivat osallistua, että saavat koulutusta, työtä ja asumista, on jäsenvaltioiden, että se kuuluu kansallisen hallituksen, mutta ovat tehneet niin huonoa työtä, että näyttää siltä, että Euroopan unionilla on tärkeä rooli. Komission sen Reading ja komissio on valmis toimimaan välittäjänä jäsenvaltioiden kanssa, jossa pystyy seuraamaan edistystä ja katsoa, miten asioista täytyy edetä. Ei olla pelkästään tavoitteita, jotka koskevat Romania, mutta on tärkeää, että voidaan käyttää eh, varoja esimerkiksi asumiseen. Nämä ovat terveitä askelia eteenpäin. Tämä, että on huomioon ottavaa, sisällyttävää, mutta ei pelkästään romanille osoitettua osoitettuja tavoitteita on tärkeä asia politiikan teon kannalta. Tämä merkitsee mahdollisuuksia enemmän olosuhteiden kehittämisestä ajatellen nimenomaan slummeja, joissa miljoonat romanit asuvat. Täytyy päästä pitemmälle, täytyy asettaa benchmarkkeja, täytyy saada aikaan tehokas tiekartta romanien osallisuudelle. Jos ollaan me samassa aikaan tuloksia, ja sit täytyy sitoutua työskentelemään yhdessä. Silloin täytyy tehdä enemmän kuin pelkästään lähteä täältä tänään hyvän tuulisena ja lähtien liikkeelle sitä, että on saatu aika jotain ykseisymmärrystä. Minä pelkään eniten sitä, että meidän ponnistelumme suosituksemme eivät johda mihinkään muuhun kuin siihen, että sun tulee tiedonanto ensi huhtikuussa, tiedonanto, joka tehdään hyvässä toivossa ja liittyy hyviä aikeita, tiedonanto, joka on pieni makea asia, mutta toivon, että minun pelkoni on aiheetonta. Olen tietoinen siitä, mitä rajoituksia on sillä, mitä komissio voi tehdä. Ja hyvä, ymmärrän, että komissiossa on sitoutunutta henkilöstöä, joka pyrkii edistämään romanien osallisuutta, mutta me tarvitsemme perustavanlaatuista muutosta. Viime huhtikuun tiedonanto saattoi avata tietä komission tulisi tehdä vuotuisia seurantakertomuksia, joilla kiihdytetään edistystä ja pyrkiä löytämään ratkaisuja niin moniin poliittisiin virheisiin, jotka koskettavat monien ihmisten elämää. Tämä hyvien aikomusten tiekartta tarvitsee sitoutunut, sitoutuneen ja pysyvän task forcein, joka määrittelee selkeitä tavoitteita ja ohjaa politiikkaa ja seuraa sitä, miten eurooppalaisia varoja todella käytetään. Nykyisen taas vuosin elinkaari on noin vajaat kuusi kuukautta. Onneksemme olemme EU-puheenjohtajien troikan keskellä, ja nämä ovat yhdessä tehneet romanien osallisuuden tavoitteeksi. Espanjan, Belgian ja Unkarin puheenjohtajavaltiot ovat sitoutuneet jatkuvuuteen ja johdonmukaisuuteen ja äh, tulevat pyrkimään saman aikaan puitteet romanien osallisuudelle, mutta mitä tulee Romanian, Romanien äh, EU-foorumille sitten Unkarin puheenjohtajakauden jälkeen. On tärkeää pitää vauhtia yllä. On tarvetta perustavanlaatuiselle kestävälle muutokselle, koska nykyinen tilanne on kestämätön. Suoraan sanottuna, niin kuin kun romaneja syrjitään omissa maissaan, he tulevat muutaman muualle. Ja tämä siirtolaisuus on asia, joka ennen kaikkea mietityttää poliitikkoja läntisessä Euroopassa enemmän kuin mitkään ihmisoikeudet. Kuten komission sen Reding sanoi, se, että tartutaan niihin perussyihin, miksi romanit lähtevät kotimaastaan ja muuttavat muualle, se on aiheuttanut suuren hinnan. Ja tämä on johtanut siihen, että oikeisto, äärioikeistolaiset rasistit ja populistit voivat käyttää tätä hyväkseen. Se, että pyritään vastaamaan tiukoilla turvallisuusratkaisuilla, että hän eivät tule johtamaan sosiaaliseen osallistuvuuteen. Ja kuten Rova Redding sanoi, meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisena ajatellen perusoikeuksia, koska niitä, jotka tekevät pilkkaa näistä arvoista, jo yksi keskeinen huolenaihe on se, että kouluissa edelleen on syrjintää, erottelua ja että romanilastet, lapset usein diagnosoidaan älyllisesti vajaasti kehittyneiksi ja heidät siirretään toisen tyyppisiin kouluihin. On katsottava, eh, mikä oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu tapauksessa pari vuotta sitten. Edelleenkin on olemassa tällaisia käytäntöjä, mutta kun maat, jossa Slovakia on, siellä kasvaa edelleen niistä lasten määrä, jotka joutuvat erikoiskouluihin valtioiden täytyy asettaa selkeitä tavoitteita ja selkeitä aikapuitteita, jotka, joilla tähdätään siihen, että tällainen erottelu loppuu. Tarvitaan kattavia esikouluohjelmia niin, että lapset, joilla on jotka ovat heikommassa asemassa, ovat valmiita kouluun. Ja oppimisympäristön täytyy olla sellainen, josta romanilapset eivät kohtaa syrjintää. Ja opettajat täytyy oppia työskentelemään erilaisissa ympäristöissä erilaisuuden kanssa. On romanilaisten hyvinvointi ja oikeus, niiden täytyy olla inhimillisen kehityksen sydämessä. Tilanteessa, jossa väestö ikääntyy, syntyvyys vähenee, romanit ovat nopeammin kasvavia väestön osia. Ajatellen, että tässä on eettinen syy. Toinen syy on se, että yhteiskunnalla ei ole varaa menettää vielä yhtä syrjäytynyttä romanisukupolvea. Meidän täytyy olla varovaisia – tarkkaavaisia huolehtia sitä, että ei ole EU-keskeistä lähestymistä. Täytyy lähteä liikkeelle siitä, että Länsi-Balkanin alue täytyy myös ottaa huomioon, jotta tämä toiminta olisi todella yleiseurooppalaista. Täytyy antaa voimaa romaniyhteisölle. Usein on sanottu, että integraatio on kahden suuntainen prosessi, mutta romanien osallisuus yhteiskuntaan jää pelkäksi tavoitteeksi, paitsi jos kaikki ottavat sen uskottavasti huomioon. Tästä täytyy ottaa myöskin yhteisöjen tavoitteet ja täytyy myöskin pyrkiä kehittämään integraatiopolitiikkaa tulevaisissa ponnisteluissa. Täytyy toivoa, että ne ovat yhtä tehokkaita kuin tehokkaampia kuin aikaisemmat ponnistelut. Tärkeää on se, että romaanista tulee aktiivisia kansalaisia, eivätkä vain pelkkiä passiivisia vastaanottajia. Pitkälti romanien eh, kansalaisaktiivisuuden ansiosta on ylipäätään ollut mitään yleistä tietoisuutta romanikysymyksistä. Sen lisäksi, että he eivät romanien oikeuksia, kansalaisjärjestöt, joilla on voimakas yhteys paikallisiin yhteisöihin, ovat avainasemassa silloin, kun on kysymys aloitteista, joiden kohtelevat romanit. Kuitenkin miljoonille romaneille puhe kansalaisyhteiskunnasta jää pekäksi saduksi, koska he eivät ole koskaan tekemisissä näiden sen pienen ryhmän kanssa, joka muodostavat romaniaktivistit ja järjestöt. Se on kansalaisyhteiskuntaan alikehittynyt. Me tarvitsemme prioriteetteja, täytyy saada aikaan kapasiteettia suurilla investoinneilla tälle sektorille. Ja on tarvetta, että kaikki sidosryhmät koordinoivat toimintaansa, tekevät strategisen, pysyvät strategisiin lähestymistapoihin, joilla pyritään erityisillä tavoitteilla kehittämään romaniyhteisön järjestöjä käyttää hyväksi olemassa olevaa potentiaalia ja lähtien liikkeelle kaupungeista ja kylistä, joissa näitä taitoja on edelleen. Sukupuolten tasa-arvoisuus ja romani naisten vahvistaminen, ajatellen sitä syrjintää, kohdistuu, sen täytyy olla yksi tällaisen toiminnan ytimessä oleva asia. Täytyy taistella ennakkoluuloja vastaan, stereotyypejä vastaan, jotta voidaan torjua rasistista keskustelua ja rasistista puhetta. Me näemme, että vihapuhe, viharikokset ovat kasvamassa ja äärioikeiston puolueiden vaalipelit, niissä erityisesti ovat kohteena romanit. Meidän täytyy vaatia, että hallitukset haastavat rasistiset näkemykset. Täytyy huolehtia siitä, että kaikki julkiset elimet lähtevät liikkeelle syrjimättömyyden periaatteesta. Julkiset kampanjat. Me emme tarvitse enää mitään tyhjänpäiväisiä yleiseurooppalaisia vähän vaikuttavia aloitteita, josta ei jää käteen mitään. Meidän täytyy siirtyä pitemmälle. Meidän täytyy saavuttaa kaupungit ja kylät, joissa jännite on usein korkeinta. Kampanjien, kampanjat niin se vetää mukaan sekä enemmistö- että vähemmistöväestö aktiivisesti. Tällaiset aloitteet eivät saa olla vain kertatapauksia, vaan niin täytyy jättää jälkeensä perintö. Siinä pitäisi olla osa prosessia, jolla pyritään edistämään kestävää sosiaalista vuoropuhelua. Romaniyhteisöt tarvitsevat eniten apua, mutta eivät kuitenkaan pysty saamaan eniten EU-rahoitusta, joten meidän säätiömme on tehnyt hankkeen projekti, jossa pyritään edistämään romanien mahdollisuuksia käyttää näitä varoja teknisellä avustuksella, seuraamalla – hankkeita. Meidän toivomme on, että nämä toimet tulevat äh, antamaan tukea sille periaatteella EU e jakaa varojaan ja yhdistämällä poliittisia ja rahoituksellisia houkutteita voidaan edistää romanien osallistumista mm, syrjästä päävirtaan kehittämisen politiikassa. Romanien osallisuuden vuosikymmenestä voidaan oppia asioita. Tämä vuosikymmen antaa hyvän perustan uudelle romanipolitiikalle. Myönteisesti voidaan sanoa, että se antaa puitteet säännölliselle kuulemiselle, sitoo 12 hallitusta Euroopassa pyrkimään saman aikaan toimia, kansallisia hankkeita, ohjelmia asumisen, terveydenhuollon ja koulutuksen alueella. Se pyrkii edistämään vuoropuhelua eh, tavalla, jossa avoimella koordinoimetelmalla koskaan ei ole onnistuttu. Se antaa puitteet ajatustavalliselle vuoropuhelulle, jossa jäsenvaltiot, ehdokasvaltiot ovat mukana samanarvoisena. Se yhdistää toisina kansall- hallitusten virastoja, kansainvälisiä järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, jossa pyritään hankepohjaisesta toiminnasta kestävään politiikkaan. Kielteisellä puolella sitä puuttuu poliittista tahtoa, puuttuu selkeästi tehtyjä tavoitteita kansallisista suunnitelmista puuttuu tietoa, puuttuu kapasiteettia hallinnosta ja aika ajoin myöskin siellä on halottomuutta hyväksyä politiikkaa, joka todella tarttuisi syrjäytymiseen. Ja usein siinä on kyvyttömyyttä hyödyttää olemassa olevia resursseja, kuten Euroopan sosiaalirahaston varoja. Mitä siis on tehtävä? Osallistuvat maat ovat muodollisesti pyytäneet komissiolta tukea, ne ovat pyytäneet komissiolta suunnittelemaan kattavaa eurooppalaista strategiaa, ovat osoittaneet, miten ovat päässeet asioissa eteenpäin. Vuosikymmenen puitteissa kansalliset hallitukset ovat aktiivisesti pyytäneet komissiota osallistumaan. Nyt on tärkeää, että komissio loisi puitteet, vahvistaisi koordinoituja toimia, jotka vaikuttavat parhaiten niin, että se tekisi parhaiten tekoja vahingoista, epäonnistumisista on nyt opittava, koska niitä voidaan hyödyntää luotaessa tällaista uutta integroivaa puitetta. Nyt on jätettävä julistamaton apartheid taakse. Me tarvitsemme nyt tiekartan osallis- yhteiskunnallisen osallisuudelle, joka vie meitä eteenpäin, koska tällä hetkellä kautta Euroopan todellisuus on synkkää liian monille jotka kuuluvat Euroopan laajimpaan etniseen vähemmistöön. It was extremely, uh, interesting. Hyvin mielenkiintoista. Ja nyt annan puheenvuoron, täytyy jatkaa, annan puheenvuoron Valeriu Nikolaille, joka on Romanian vähemmistöpolitiikkakeskuksen puheenjohtaja Romanien ruohonjuurijärjestöjen puheenjohtaja. Um, I will try to use a PowerPoint presentation, but before going to... Kiitoksia. Yritän käyttää tässä PowerPoint-esitystä, mutta ennen kuin aloitan, niin haluaisin puuttua siihen, mitä kollega Van Gaeli sanoi. Meidän täytyy hyödyntää kokemustamme ja mikäli meiltä pyydetään enemmän paikalliselta tasolta, niin silloin meidän täytyy panostaa enemmän tähän työhön, koska paikallistason väellä on jotain mahdollisuuksia saada muutoksia aikaiseksi. Sillä paikallistason viranomaisethan loppujen lopuksi panevat nämä toimet täytäntöön. Niin, kyllä tämän esityksen pitäisi toimia, mutta eipä näytä toimivan, joten aloitan sitten ilman PowerPointia we, we formed this European Roma Policy Coalition. Me laadimme tekstin, jossa kerrotaan kansallisen romaani inklusiostrategian peruspilareista. Se on lähetetty komissiolle ja jäsenvaltioille sekä parlamentaarikoille. Me korostamme asianosaisten vastuuta toimissa ja tämä se keskeisin vaatimus. Sosiaalisen osallisuuden toteuttamiseksi olemme tottuneet siihen, että me vain syyttelemme toisiamme. Siitä on päästävä eroon. Me tarvitsemme toimivia ratkaisumalleja näihin hankaliin kysymyksiin, mutta valitettavasti Task Force ja foorumit eivät voi tarjota tätä ratkaisua, koska ne ovat liian tehottomia, ainakin toistaiseksi vielä. Ennen kuin lähden kertomaan yksityiskohdista, niin haluaisin todeta, että minulla olisi ollut tarjolla myöskin erinomaisia kuvia Romaniasta, mutta se olisi ollut yksi esimerkki, jonka haluaisin teille esittää. Mutta toinen esimerkki, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy Georgescu-nimiseen henkilöön. Hän on hyvin varakas Hänellä on hyvin toimiva yritys. Hän lähti Saksaan ja hän teki äh, loistoauton varaukseen etukäteen ja tietenkin varaus vahvistettiin, kun kortti oli kunnossa. Kun hän meni paikan päälle, niin vuokraamon tiskin takana todettiin vain, että näyttäpäs tummaihoiselta tyypiltä ja totesivat, etteivät he voikaan tätä autoa tälle henkilölle. Näin se vain meni. Me emme voi vuokrata autoja romanin kansalaisille, koska he varastavat ne ja vievät rajan toiselle puolelle. Kollega Georgesco kyllä voi taistella tämän tyyppistä väärinkäyttöä vastaan. Hän vei asian käräjille ja Europcar ei pyytänyt anteeksi, vain lähti taistelemaan vastaan sanoen, että yritys voi kieltäytyä tarjoamasta itä-eurooppalaisille kansalaisille kokemuksiinsa nojautuen palveluita. Näin voi käydä. Euroopan kansalaisille. No, ajatelkaapas, että teillä on ne matka Müncheniin ja te ette voikaan saada varaamanne autoa käyttöön, koska teille sanotaan, että me tiedämme, että te varastatte autoja. Sitähän ette missään nimessä voisi hyväksyä. Sehän tarkoittaisi Europcarin loppua, mutta tässä tapauksessa mitään ei tapahtunut. Ja nyt minua kiinnostaisi kuulla perusoikeus virastolta, parlamentilta, komissiolta ja muilta, että aiotteko reagoida tähän millään tavalla, eli voitaisiko tähän puuttua. Minä tulen lähettämään teille kaikki tarvitsemanne asiakirja, mikäli vain haluatte reagoida tähän nimenomaiseen asiaan. Tärkeimpiä asioita on vähätelty tai jätetty kokonaan käsittelemättä. Tämänhetkiset toimenpiteet eivät mahdollista sosiaalisen osallistumisen. Me tiedämme, että Romaniasta löytyy hyvinkin korkeasti koulutettuja henkilöitä, mutta silti alkuperään perusteella heiltä evätään kaikki mahdollisuudet. 20 vuoden ajan ei olla pyritty millään tavalla puuttumaan tähän tilanteeseen. Kokemusta ja tietoakaan ei ole olemassa romanien tilanteista. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että suurin osa romaneista ei halua tehdä asian hyväksi enää yhtään mitään, mutta ne, jotka jotain yrittävät tehdä, niin heitä sorsitaan. Eli jos ei ole täysiä kansalaisoikeuksia käytettävissä, niin silloin ei voi tehdä myöskään kovinkaan paljoa oman tilanteensa korjaamiseksi. Me tiedämme, että romaneja syrjitään edelleenkin Ja vaikka jotain tehdään, niin tulokset ovat aika lailla mitään sanomattomia. Tilanne on aika absurdi. Monet romanit asuvat niin sanotuissa sekaperheissä ja heillä olisi suuria mahdollisuuksia luoda yhteyksiä muihin yhteisön jäseniin, mutta yhdessäkään asiakirjassa ei tätä mainita laisinkaan. Ja olen vakuuttunut siitä, että monet Romanian romanit haluaisi tehdä asian hyväksi jotain. Mutta me ikään kuin elämme siirtomakauden aikoja uudestaan. Me tarvitsemme kansalaisjärjestöjä panostamaan sosiaalisen osallistumisen vahvistamiseksi ja romaanien pitäisi itsekin osallistua päätöksentekoon siitä, että miten tämä osallistaminen käytännössä toteutetaan. On hienoa, mitä Reding aikoo tehdä, mutta käytännön toteutus on aika lailla mitään sanomatonta. Romani asiantuntija voi kertoa meille vaikka kuinka paljon eri asioista, mutta hänellä ei ole oikeastaan minkäänlaista toimivaltaa. Meidän täytyy oppia menneistä ja pyrkiä saamaan pöydälle faktoja. Vaikka meillä olisi halukkuutta saada aikaiseksi muutoksia, niin silti me vain keskitymme asioihin väärällä tavalla. Me tuijotamme vain ja ainoastaan rahaa. No mitkä olisivat ne mahdolliset ratkaisumallit? Meidän tulisi saada käänne aikaiseksi asenteissa. Tällä hetkellä ei ole olemassa johdonmukaista romaaneihin liittyvää valistuskampanjaa, jolla voitaisiin romaaniyhteisön aktiivista osallisuutta lisätä. Jäsenvaltioistakaan ei löydy juuri minkäänlaista projektia romanivastaisen ilmapiirin liennyttämiseksi. EU-tasollakin pitäisi olla järkevät toimintaohjelmat käytettävissään. Tilastollisesti voidaan sanoa, että työllistettäessä EU-kansalaisia, niin unionin toimielimet syrjivät romaaneja kaikista eniten. Jäsenvaltiolla kuitenkin pitäisi olla suurin taakka kannettavana tai vastuu hoidettavana mutta EUn rakennerahastosta tarvitaan varoja kansallisten projektien toteuttamiseksi. Ja tietenkin me tarvitsemme vertaisanalyysiä, mutta me tarvitsemme johdonmukaisen eurooppalaisen puiteohjelman tämän asian käsittelemiseksi. Se, että annetaan romaneille rahaa käteen ja sanotaan, että mene kotiin, niin ei ole mikään ratkaisu ongelmaan, erityisesti kun otetaan huomioon, että kyseisillä henkilöillä on oikeus oleskella koko Schengenin alueella. Meidän tulisi myöskin huomioida, että kansalaisjärjestöt ja muut ei hallituks, tai hallituksesta riippumattomat toimijat voisivat osallistua projektien suunnitteluun ja hallintaan. Me tarvitsemme myöskin romanistrategioiden täytäntöönpanoon liittyvää seurantaa. Meidän täytyy kehittää uusia toimintamalleja toimivien politiikkojen käyttöön ottamiseksi. On tietenkin selvää, että eu toimielimilläkin on oma vastuunsa kannettavana. Me tarvitsemme pragmaattisia, kansallisia, riittävän rahoituksen omeen omaavia ohjelmia ja että kaikilla EUn 2020-strategian alueilla romaanien tarpeet otetaan huomioon ja ettei korosteta vain ja ainoastaan köyhyyden vastainen taistelu. Tärkeimpiin hankkeisiin kuuluu nuorien auttaminen ja työllistettävyyden parantaminen, mutta romaaneihin ei tältä osin 2020-strategiassa viitata laisinkaan. Meidän täytyy huomioida, mitä on viime vuosien aikana saatu aikaiseksi. Seuraavat kolme puheenjohtajaa valtiota Unkarin jälkeen eivät ole laisinkaan kiinnostuneita romaaniasiasta. Jos tämä projekti kuihtuu tähän, niin aikaan saadut hyvät tulokset ovat hukkaan heitettyä aikaa ja resurssien käyttöä. Sitten mitä tulee mekanismeihin, meidän täytyy löytää toimivia uusia mekanismeja. Ei mitään epävirallisia, kuten tämä Task Force ja Interservice Group. Me tiedämme, että romanifoorumi kokoustaa kaksi kertaa vuodessa. Se, jos mikä on riittämätöntä. Jos me haluamme ratkaista ongelmia, niin me tarvitsemme tehokkaampaa toimintaa. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että konsultaatiomekanismit ovat tehokkaampia. Niin kuin Miranda sanoi, että on tärkeää huomioida, ettei saada mitään aikaiseksi ilman, että romaanit huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Vaikka me puhaltaisimme yhteen hiileen, niin se ei onnistu yksi. Me voi tehdä sitä yksin, ettekä te. Kyse on siitä, että teemme yksissä tuumin töitä. Jotkut meistä voivat vaikuttaa päätöksentekoon, mutta ne eivät ole romaaneja. Ja romaaneilta kuitenkin vaaditaan muutoksia parempaan suuntaan. Kiitoksia. Äh, Mr. Ivan Ivanov. Herra Ivan Ivanov, Euroopan äh, romani tiedotuskeskuksen johtaja. Puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos kutsusta. Olen iloinen siitä, että voin jatkaa työskentelyä. Ainoa romani parlamentissa, joka on näin aktiivinen, jos täällä olisi 510 ihmistä enemmän, niin vaikutukset suuria. Kuten on viimeinen puhuja, niin minulla ei varmasti on olemassa riski siitä, että toistan monia asioita, jotka on jo sanottu, mutta aion suhtautua asioihin myönteisesti. Pahoillani Valeri. Kuten Bernard sanoi, 5-6 vuotta sitten oli mahdotonta puhua strategioista, politiikoista tai mistään tahansa erityisesti Romania koskevasta lähestymistavasta, mutta asiat ovat nyt liikkuneet. 6-7 vuotta sitten ihmiset, kun tar- puhun ihmiset tarkoitan kansalaisyhteiskuntaa, kansallisia viranomaisia, Euroopan toimielimiä, ne puhuivat vain ongelmista, mitä olivat Romanian ongelmat. Ongelmia oltiin vasta määrittämässä. Nyt olemme ottaneet askeleen eteenpäin. Nyt me puhumme siitä, mitä pitäisi tehdä. Mutta emme kuule kovinkaan paljon siitä, miten pitäisi tehdä. Meidän verkostomme kanta on, että EUn romanistrategian päät tärkein tavoite on, että kaikki lähellä olevat päävirtais, valtavirtastrategiat vaikuttavat romanien aseman ja muutoksiin romaniyhteisöissä. Tällaisen strategian tarkoitus on se, että, että romanit saisivat täyden tasavertaisuuden suhteessa ei-romaneihin. Ja tämä strategia on että se, että vahvistetaan ja pannaan toimeen tiukasti EUn tasavertaisuuslainsäädäntöä ja politiikkaa, koska romanit ovat kaikkein huonommassa asemassa olevimpia ryhmiä Roma- Euroopassa, joten hyötyisivät eniten edistyksestä tasa-arvon alueella Euroopassa. Romanin oikeusliike ja asiat ovat nyt sellaisessa tilanteessa, että ne voivat ajaa koko Euroopan tasavertaisuuskysymyksiä. Strategia, jonka pitäisi johtaa sosiaaliseen osallisuuteen ja lain Euroopan ja kansallislainsäädännössä. Me emme näe, että strategian pitäisi saada suuntaa Euroopan toimielimistä. Ja sitten asiat pitäisi saada tehokkaasti toimimaan kansallisella tasolla, niin eri tasojen välillä pitäisi olla voimakkaat siteet. Euroopan tulisi pyrkiä välttämään paternalistista holhoavaa asennetta romanikysymyksissä ja suht, välttäisi suhtautumista romaneihin passiivisina vastaanottajina. Tähän asti olemme todistaneet monia ohjelmia ja strategioita kansallisella tasolla, joissa poliitikot ja hallituksen viranomaiset ovat osoittaneet hyvää tahtoa, halunneet tehdä jotakin romanien hyväksi, mutta kun romanit eivät ole olleet juurikaan mukana näiden strategioiden suunnittelussa tai toimeenpanossa, ne ovat, romanit ovat siis jääneet pelkästään vastaanottajiksi, passiiviseksi, eivätkä siis ole usein edes hyötyneet näistä strategioista. Sen lisäksi romanit pitäisi, heidän pitäisi ottaa myöskin vastuuta ja johtajuutta laajemmassa eurooppalaisessa tasa-arvoagendassa, joka hyödyttäisi ei pelkästään Romania, vaan koko yhteiskuntaa. Romanien huono asema yhteiskunnassa, sillä on sekä sosiaalisia että identiteettikysymyksiä, joten romanikysymyksessä ongelmassa pitäisi tarttua sen ydinsyihin, sosiaalis-taloudellisiin kysymyksiin tai ja etnis- kulttuurillisiin kysymyksiin. Pitäisi yhdistää sosiaalis-taloudellinen osallisuus sekä saman aikaan kunnioitus romanien kohtaan romaneina. Ja tärkeää on, että ymmärretään, että on olemassa kaksi eri puolta tällä kolikolla. Täytyy saada aikaan tehokasta täyttä tasa-arvoa romaneille. Täytyy myöskin tehokkaasti suojella perustavanlaatuisia kansalaisoikeuksia, että romanilla on oikeus syrjimättömyyteen, yhtäläinen mahdollisuus saada laadukasta koulutusta, koska tällä hetkellä, kuten täällä puhuttiin aikaisemmin, joku sanoi, että perustuslain mukaan, ihmisoikeusesäkirjojen mukaan, jokaisella tässä tietyssä valtiossa on samat oikeudet. Ehkä romanit tietyn valtion kansalaisina – ovat henkilöitä, joilla on samat oikeudet, mutta se on vain paperilla näin. Asianajat, asiantuntijat sanovat, että me emme nyt etsi nyt muodollisesti eriarvoisuutta, vaan eriarvoisuutta käytännössä. Vain romanilla on kenties mahdollisuus päästä kouluun, mutta jos on kysymys koulusta, joka harjoittaa erottelua, se ei ole mikään hyvä asia. Voitte nähdä, miten erottelevissa kouluissa lapset 13 ja 14 vuoden ikäisinäkään niin eivät osaa lukea eikä kirjoittaa, joten on hyvin tärkeää korostaa sitä, että pääsy kouluun ei riitä, vaan mahdollisuus saada laadukasta koulutusta on tärkeää. Myös tietysti yhtenä mahdollisuus saada työtä, samanlaisia työllisyysmahdollisuuksia ja palveluja. Tässä on täytyy olla sama koulutus, asumisen ja terveydenhuollon ja se on myöskin kulttuurisen ja taloudellisen oikeuksien kun nämä oikeudet on selkeästi ilmaistu ja kun on tuttu esille tämmöinen asia, sen täytyisi vaikuttaa myöskin yhteiskunnallisen kohesion EU-strategian, olipa sen asiakirja tai lähestymistä vaan nimi mikä tahansa, sen täytyisi erityisesti ottaa huomioon romanikysymys irrottamalla, irrottamatta siitä romaneja koskevia rakenteita. Sen sijaan kattava romanistrategian tulisi olla malli muille vähemmistöille, tai muille huonommassa asemassa oleville ryhmille. Missä välttämätöntä, koska on paljon tosi todisteita, jotka osoittavat, että jos me luotamme vain valtariitaan, valtavirtaan yleisiin käytänteihin, romanit edelleen kärsivät syrjinnästä. He ovat edelleen se ryhmä, joka on kaikkein huonoimmassa asemassa yhteiskunnassa. Ja silloin, jos välttämätöntä, silloin tarvitaan kohdistetumpia toimia näiden yleisten politiikkojen puitteissa. Näistä yle, kymmenestä perusperiaatteista, joista täällä puhuttiin. Mutta me olemme sitä mieltä, että yleinen politiikka, sillä pitäisi olla erityisiä romaniulottuvuuksia. Strategia EUlle Siinä pitäisi olla pieni joukko avainkysymyksiä, jotka voisivat taata sen, että syntyy vaikutusta erinäisiin kysymyksiin, jotka ovat lähellä. Nämä varhainen meistä seurataan tärkeää, tärkeitä varhaislapsuus, eräs ja siirtyminen koulusta hyödylliseen toimintaan ja se, että torjutaan kielteisiä näkemyksiä ja rasistisia stereotyyppejä. Me uskomme, että näiden pitäisi olla kolme pääulottuvuutta tulevassa strategiassa sen perustana. Jokainen näistä prioriteettiaiheista se lähestyä kattavalla tavalla ottaen huomioon sidosryhmät, päätoimijat, hyötyjät ja odotettu vaikutus. Politiikka, joka liittyy varhaislapsuuteen, sen pitäisi suunnitella niin, että siinä on tavoitteena systeeminen muutos – ja että se vaikuttaisi erinäisiin keskinäisesti toisiinsa yhteydessä oleviin alueisiin, jotta taataan tehokas tasa-arvoisuus romanilapsille silloin, kun he menevät kouluun. Tämä merkitsee tukea perheille, terveyttä, asumistukea ja tietysti esikoulukasvatusta. Ajankohtaiset ongelmat, jotka liittyvät siihen, että romanilapset eivät mene kouluihin, johtuu usein köyhyydestä, ja se pitäisi nähdä asiana, johon kiireisesti täytyy puuttua. Monien toimijoiden osallistuminen on ratkaisevan tärkeää, jotta taataan se, että kaikki henkilöt ja instituutiot, jotka vaikuttavat varhaislapsuuden sosiaalistumiseen, ovat mukana kattavassa poliittisessa uudistuksessa. Haluaisin tässä mainita yhden asian. Tähän asti me aina olemme nähneet, että on nämä tavalliset syylliset, kun puhumme politiikan tekijöistä, kansalaisyhteiskunnan, paikallishallinnon, keskushallitukset ja instituutiot. Mutta kun me puhumme näistä ulottuvuista, syrjittämättömyydestä ja sosiaalisesta osallisuudesta. Ja Liiviä ja hänen joukkueensa asettavat kolmatta ulottuvuutta, joka on taloudellinen ulottuvuus, eli sosiaalistaloudellinen tilanne, romanien sosiaalistustilannetta voitaisiin parantaa, niin silloin minusta pitäisi olla mukaan uuden tekijän, kuten yritysten. Yritystenkin pitäisi olla mukana tässä sosiaalisessa osallisuudessa, jotta romanit saataisiin pois syvästä köyhyydestä. Ohjelmat, joilla pyritään taistelemaan romani, romanivastaisia stereotyyppejä, niin pitäisi keskittyä romanien käsittelemiseen tasavertaisena sen sijaan, että pyrittäisiin toimimaan kielteisiä näkemyksiä vastaan. Kehottaisin, että väestö, enemmistöväestö pystyisi pitämään arvossa tiettyjä ulottuvuuksia, joita on romanikulttuurissa, mistä on tärkeää, koska ennakkoluulot ovat yksi ongelma. Tieto on yksi tapa taistella ennakkoluuloja vastaan. Suurin osa ihmisistä, joilla on ennakkoluuloja tänään, ne tietävät hyvin vähän romaneista. Joten tiedon kautta minä uskon, että stereotyyppejä ja ennakkoluuloja vastaan voidaan taistella, ne voidaan torjua. Rasistiset asenteet voitaisiin saada muuttumaan. Aiemmin jo mainittiin, että romanien osallistuminen on ratkaisevan tärkeää. Se pitäisi selkeästi määritellä tässä strategiassa. Strategian pitäisi rohkaista Romania osallistumaan kaikissa prosessin vaiheissa. Pitäisi olla selkeä mekanismi, joka merkitsisi romanien kuulemista, ja strategian täytyisi olla mahdollisen tavoin, monin tavoin osallistava, ja strategian pitäisi myöskin rohkaista jäsenvaltioita edistämään romanien osallistumista julkiseen elämään. Niin sen sijaan, että pyydettäisiin romania joihinkin elimiin, jotka, joita kuullaan tai jotka ohjaavat toimintaa, heidän pitäisi saada aktiivisesti romanit mukaan julkiseen elämään. Pitäisi olla myöskin mekanismeja, joilla torjutaan islamista syrjintää. Ei riitä se, että käsitellään äh, alhaista työllisyysastetta, koulutuksen astetta sosiaalisina ja kulttuuriongelmina, ilman että identifioidaan, miten tällaisiin olosuhteisiin – voidaan tehtävä torjua, mistä ne johtuvat niin syrjivistä, syrjivästä politiikasta, syrjivistä käytänteistä, ja että niihin politiikkaan ja käytänteihin puututaan. Tässä on edelleenkin hyvin tärkeää korostaa sitä, että kaksi lähestymistapaa pitäisi ottaa huomioon, ne pitäisi yhdistää. Jos me ajattelemme vain sosiaalisen osallisuuden ulottuvuutta, emmekä ajattele syrjittämättömyyttä, tulee se riski, että kenties köyhyys ei jää sille tasolle, millä se on nyt. Ja silloin tulee tilanne, jossa ihmiset ovat köyhiä, mutta edelleenkin eristettyjä, edelleenkin syrjittyjä. Tämä mainittiin jo aiemmin. Toinen lähestymistapa on, jos siirrytään syrjimättömyyteen. Silloin on yhteisö, jota ei syrjitä, mutta joka samaan aikaan elää köyhyydessä ja syrjäytyneenä. Ja on tärkeää, me haluaisimme, että tämä strategia myöskin merkitsisi velvoitteita julkisille viranomaisille. Silloin jokainen ministeriö ja paikallinen viranomainen voidaan oikeudellisesti vaatia ryhtymään toimiin, jotka koskevat romanien tasavertaista kohtelua aktiivisella tavalla. Se merkitsee sitä myöskin pitäisi tehdä vaikutusarviointeja, mikä on hyvin tärkeää. Tällä tavoin voidaan turvata se, että viranomaiset noudattavat velvoitteita romanien tapauksessa ja meidän pitäisi, pitäisi olla erityisiä velvoitteita katsoa, miten kaikki asetukset ja lainsäädäntö ja hallinnolliset määräykset ovat vaikuttaneet. Mikä tahansa eh, diskriminoiva määräys pitää poistaa. Myönteiset velvollisuudet, niitä ei ole kovinkaan monissa maissa käytänteenä, mutta tämä voisi olla hyvä esimerkki siinä, jossa mennään positiivisen toiminnan toimintaa pitemmälle. Me uskomme, että positiivinen toiminta on toimintaa, joka edistää todellista tasavertaisuutta ja saa aikaan muutoksen romanien huonoon asemaan. Vastuu kuten Valerio mainitsi, päävastuun tuli olla jäsenvaltioilla, koska asiat tapahtuvat jäsenvaltioissa, mutta näen kuitenkin jaettua vastuuta samaan aikaan. EUn toimielimillä on myös niiden velvollisuus osallistua, kun on kysymys strategioiden toimeenpanosta. Koska jos jätämme asian vain jäsenvaltioille, on vaara siitä, että EUn toimielimet eivät valvo. Tiedän, että Euroopan komissio ei pidä kovin paljon tästä termistä, mutta jos antaa varoja, jos antaa rahaa, silloin on sitä myöskin valvoa. Ja tämä yhteys, koordinointi on ehkä parempi sana, tämän pitäisi olla voimakas ja jatkuva. Kriisi, haluaisin lopettaa tähän saa vielä yhden minuutin. Olen ollut mukana tällaisessa käynnistämisryhmässä, joka ehdotti Euroopan komissiolle jo kymmenen vuotta sitten, että pitäisi hyväksyä syrjimättömyyslainsäädäntöä. Tämä oli siis aikana ennen vuotta 2000. Euroopan toimielimet ovat aina sanoneet, että on jo olemassa lainsäädäntö koskee sukupuolten tasa-arvoa ja ehkä sitä voitaisiin soveltaa myöskin muilta, muilta pohjin tietyssä määrin. Komissio oli todella haluton hyväksymään syrjimättömyysdirektiiviä, mutta kun Itävallassa oli ollut kriisi talvella 1999-2000, jolloin äärioikeistolainen puolue voitti vaalit, Euroopan komissio sanoi, että hyvä on, tulemme ajamaan tällaista tasa-arvodirektiiviä. Viiteen kuuteen vuoteen ei ollut kovin paljon kiinnostusta tähän strategiaan, mutta kriisi Italiassa ja Ranskassa viime vuosina näyttää nyt edistäneen tätä prosessia eteenpäin. Ja nyt tänään me sitten puhumme tällaista eurooppalaisesta strategiasta. Minä toivon, että Euroopan komissio ja parlamentti todella miettivät konkreettisia askelia, otetaan tähän suuntaan. Siis kysymys on puitteista ja kansallisia strategioista tai sitten eurooppalaista strategiasta. Sillä oikeastaan ei ole väliä kovinkaan paljon, mutta tämä pitäisi tehdä ennen kuin tulee seuraava kriisi. Kiitos. Thank you, Mr. Ivanov. Kiitos, herra Ivanov. Kiitos tästä esityksestä. Kiitos kaikille puhujille. Tämä oli erittäin mielenkiintoista asiat olivat hyvin tärkeitä, joita tänään iltapäivällä otettiin esille. Nyt tulee taas viimeinen osa iltapäivän kokousta. Meillä on vuorossa keskustelu. Kaikkia osallistujia pyydetään esittämään kysymyksiä, saamme myöskin vastauksia ja sitten annamme puheenvuoron luova Jaarokalle loppukommentteja varten. Ensin kysymyksiä. Meillä on yksi jäsen Rova Lohpiilä, joka haluaa esittää puheenvuoron ja pyydän muitakin käyttämään puheenvuoroja, jos he sitä haluavat. Tämän osuuden päätteeksi. No niin, Rova Lohpiilä. Thank you very much. I'm not part of... Paljon kiitoksia. En ole libe valiokunnan vaan ihmisoikeusalivaliokunnan jäsen, ja me keskustelimme Kosovossa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia. Me tiedämme, että me keskustelemme siellä vain ainoastaan ulkoisesta ulottuvuudesta ihmisoikeusrikkomusten osalta, mutta emme puhu unionin sisäisistä ihmisoikeusloukkauksista, kuten siitä, ettei ole tarjolla riittävästi asuntoja ja niin poispäin. Mutta hienoa, että saamme kuulla näistäkin asioista. Ja sitten toinen asia. Haluaisin esittää kysymyksen kollega Nikolaille. Olen kotoisin Münchenistä ja minä kyllä haluaisin nähdä nämä asiakirja- ja nähdä, että ketkä ovat olleet tässä prosessissa mukana. Tulin hiukan myöhässä tähän kokoukseen, mutta kuulin kyllä tästä sanamuodosta muutaman sanan ja voin vain toistaa sen, mitä kollegani juuri totesi. Saksassa romaniyhteisö kritisoi ei-romaniyhteisöä, jos me käytämme sanaa mustalaiset. Ehkäpä tekstistä voisi löytyä joku selitys, muistiokohta, jossa kerrotaan, että termiä käytetään eri yhteyksissä eri tavalla. Eli että tarkoituksena ei ole halveksien käyttää näitä termejä ja näin saisimme ehkäpä myöskin jotain kautta tietoa siitä, että millä nimikkeellä heitä ha- haluttaisiin kutsuttavan. Kiitoksia. Has to arrive right now. Puhujalista ei vielä ole tullut, nyt se on tulossa. Haluaako joku muu jäsen vielä käyttää puheenvuoron? No niin. Nyt minulla on kaksi puheenvuoroa osallistujilta. Herra Barsch, olkaa hyvä. Oui, j'aurais voulu intervenir et... Minä halusin käyttää puheenvuoron nyt tästä Kosovo-asiasta, eli kosovolaiset, joita on karkotettu maista. Me olemme tästä saaneet tiedonannon ja meidän täytyy todellakin puhua romanien tilanteesta ja niiden ihmisten tilanteesta, jotka elävät Euroopassa eurooppalaisina kansalaisina, mutta myös kolmansien valtioiden ihmisistä. Ne ihmiset, jotka ovat syntyneet esimerkiksi Saksassa ja heidät on kasvatettu Saksassa ja joutuvat nykyisin kärsimään siitä, että heidät karkotettaisiin Kosovoon. Meillä on Günter Grass, joka on saanut kirjallisuuspalkinnon, Nobel-kirjallisuuspalkinnon. Hän on esittänyt tästä omat kantansa ja me olemme tehneet tässä kovasti työtä levittääksemme asiasta tietoa ja tiedonantoa. Me haluamme vain tällä osoittaa sen, että tämä kysymys, johon huomenna sitten palaan, koskee niitäkin esimerkkejä, joita täällä äsken saimme kuulla, ja koskee hyvin monia unionin jäsenvaltioita, eikä pelkästään niitä, joista, joista yleensä puhutaan tämän kysymyksen yhteydessä. I want to thank for, for, for the given floor. Haluan kiittää siitä, että sain puheenvuoron. Minusta otsikolla on merkitystä. Kun me puhumme strategiasta, minusta otsikolla on merkitystä, koska tällä hetkellä meillä on kaksi versiota. Toinen on, se puhutaan eurooppalaisesta romanistrategiasta, joka tulisi parlamentista, ja sitten on ehdotus, joka tulee komissiosta, joka on EUn puitteet. Otsikossa tulevaisuudessa sitten kun tämä on määritelty, me määrittelemme, mitä paperi merkitsee. Ja jos sanon, mitä paperi merkitsee, se merkitsee sitä, että vielä kerran on määriteltävä se, että EU, haluavatko EU-instituutiot ja hallitukset, haluavatko he ö, antaa tehdä romaneista, osallistaa romanit, haluatko integroida romanit vai haluatko vain parantaa romanien tilannetta. Nämä on asioita, jotka täytyy huolellisesti analysoida, koska, koska OECDn toimintaohjelmassa ei puhuta integraatiosta. Siinä puhutaan siitä, että parantaa romanien asuin elinolosuhteita, mitä se merkitsee. Tätä se, se merkitsee sitä, mitä siinä sanotaan. Joten tässä mielessä haluaisin sanoa, että parlamentin sille, jotka ovat täällä paikalla vielä, että, että tulevaisuudessa teidän vientituloksessanne tai päätösohjelmassanne, kun te aikanaan äänestätte, teidän täytyy määrittää se, mitä te oikein esitätte. Palaisin nyt sitten tähän mietintöluonnokseen kohdassa kaksi. Siinä on sanottu, että minä haluaisin esittää seuraavanlaista asiaa. Sen sijaan, että olisi pitkä ostoslista kohdassa kaksi, luotaisiin lukuja – sanottaisin, mitä asioita halutaan käsiteltävän. Tällä tavoin lista on todella pitkä. Jos minä olen komission virkamies, minä en ota tätä vakavasti, koska lista on pitkä ja se vaatii sitä, että kootaan asiat muutamaksi luvuksi. Ja sitten kolmas asia, jonka aloittaa esille, on se, että romanien osallistaminen, joka nousi esille usean otteeseen keskustelussa, joka käytti kello, käynnissä kello 15 romanien. Osallistaminen on suuri ongelma tässä kokouksessa. Se on myöskin suuri ongelma paneelille. Se on suuri ongelma strategian kehittämisessä kuten Miranda sanoi. Se on suuri ongelma tai sitten se on ongelma instituutioille. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, suoraan sanottuna, minä olen nyt ollut viisi vuotta Euroopan parlamentin jäsenen avustajana ja silloin meitä oli kolme henkilöä, jotka olivat romanitaustaisia. Nyt on vain yksi. Ja kysymys on kuitenkin aika suuri. Viimeinen asia, jonka haluan ottaa esille yhdessä teidän kanssanne on, että se on oikeastaan kysymys, jonka haluan esittää kaikille. Miten me varmistamme, että strategia pannaan toimeen. Miten me varmistamme, että on varmaa poliittista tahtoa ajamassa tällaisen strategian toimeenpanoa. Me olemme nähneet, että äärioikeistolaiset, jotka selvästikin ovat romaneja vastaan ja selvästikin ajavat romanien murhaamista, istuvat hallituksessa. Uskotteko te, että nämä tulevat olemaan iloisia, kun huomenna näkevät tämän, että he tulevat olemaan sellaisen strategian takana, joka haluaa parantaa romanien asemaa tai tehdä heistä osallistuvia. Epäilen todella vilpittömästi tätä. Joten tästä syystä tulevaisuudessa meidän on varmistettava, että ei tule sellaisia esimerkkejä kuin se, jonka saimme tänään kuulla herran Balogilta, joten haluaisin vain ehdottaa, eli Livia Jarokalle, että selkeästi sanotaan, että sanat äh, mustalainen, siis tsigoina tai chipsi ovat rasistisia termejä, että tällaisia termejä ei pidä täällä toistaa. Kiitos. Asking all the speakers from the... Muita puhujia, haluatko he reagoida vielä? Rova Göns. Just, <clears throat> I think now we are in a smaller circle and we can, we can continue for the next 15 minutes. Voisin jatkaa vielä keskustelua 115 minuuttia tästä aiheesta, jotta haluaisin ajatella sitä, mitä herra Demidovski juuri sanoi. Minusta olet aivan oikeassa. Meidän pitäisi siis selkeyttää se, mistä tässä on kysymys. Kun me puhumme tai kun me hyväksymme komission ehdotuksen, jossa puhutaan puitestrategiasta, silloin pääasiassa on kysymys viestistä – että on kysymys todellisesta integraatiosta tai romanien elinolosuhteiden parantamisesta tai siitä, että taistellaan syrjintää vastaan, että sitä pitäisi tapahtua paikallisella tasolla, ruohonjuuritasolla. Aiemmasta, aiemmista keskustelusta olen ymmärtänyt, että oli selvää, että komissio ja EUn toimielimet olivat pelänneet, että jos puhutaan romanistrategiasta, EUn romanistrategiasta, lähtisi viesti, että EU huolehtii kaikesta. Että EU ottaa vastuun jäsenvaltioiden puolesta ja paikallisten yhteisöjen puolesta. Euroopan unionin osalta pitäisi sanoa, että, että pitäisi, minä olen omassa lausunnossani korostanut sen, en tiedä, oletko vielä nähnyt sitä, että yritän ehdottaa, että kaikki tie ainoa tie saada jonkinlainen positiivinen tulos on se, jos on yhteistyötä eri tasojen välillä. Se, mitä on EU-tasolla, se pitäisi heijastua kansallisella ja Euroopan tasolla 2020 strategiasta sen otsakkeessa, joka koskee osallistava kasvu. Se pitäisi heijastua operatiivisista ohjelmista, paikallista, se miten heijastuu myöskin paikallisista suunnitelmista, paikallisesti se, miten se heijastuu mutkikkaista ohjelmista, jotka tarttuvat koulutukseen ja työllisyyteen, palvelujen saatavuuteen ja niin edelleen. Jos tämän tyyppistä kattavaa lähestymistapaa ei ole mitään, ei voi tapahtua EUn e tasolla. Totta kai me keskustellaan tästä loputtomiin meillä on kauniita esityksiä. Olen täysin yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että me olemme puhuneet paljon tästä asiasta, mutta emme ole kovinkaan nähneet konkreettisia välineitä, miten panna toimeen asioita. Minä yritän omassa lausunnossani tehdä, me nyt puhumme siis näistä asioista valiokunnan näkökannalta, joka on enemmänkin tällaista oikeudellista asioiden tarkastelua, mutta minä pyrin tekemään konkreettisia ehdotuksia siitä, miten voidaan saada aikaan ehdollisuutta EU-varojen käyttöön, miten voidaan saada tällainen rakenne, joka on tällainen eri alat kattava, jossa on samantyyppiset tavoitteet, että on benchmarkeja, että on selvityksiä, jota saa tietää, mitä tapahtuu keihin toiminta vaikuttaa, keihin ei, niin että päätöksentekomekanismi saadaan lähemmäksi yhteisöjä ja jäsenvaltiota, jopa päätöksenteko tapahtuu EU-tasolla. Kukaan ei todellakaan voi tukea pientä paikallista aloitetta niin pitkään, että saadaan myönteisiä tuloksia niin, että se kasvaa mutkikaksi ohjelmaksi. Jos ei ole konkreettisia ehdotuksia, mitä kuulin nyt teidän ne, niin minusta se oli tämän tyyppistä konkreettista, jos sanotaan, että me tiedämme, mitä me haluaisin lopuksi nähdä, mutta me emme tiedä, miten saavuttaa se, miten panna asiat toimeen. Minusta meidän pitäisi työskennellä näiden kysymysten parissa tulevaisuudessa. Joo. Äh. Mrs. Guns. Kiitos, Ava Guns. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron, reagoida? Jos ei, annan puheenvuoron loppu kommentteja varten Rova Jaarukalle. Thank you very much for all... Paljon kiitoksia, kiitoksia näistä kommenteista. Viimeisimmät kysymykset olivat varmaankin selkeitä esimerkkejä siitä, että ihmiset tulivat aika valmistautumatta tänne. Kuulemistilaisuuden aiheenaan, oli se, että minkälaista EUn romanistrategiaa me tarvitsemme ja millä tavalla komission pitäisi valmistautua huhtikuiseen tiedonannon julkistamiseen ja että voimme varmistaa, että silloin on jo toimintaohjelma tarjolla. Miten voimme varmistaa, että kesäkuun 26. päivä kaikki jäsenvaltiot allekirjoittavat EUn romanistrategiat ja miten libe valiokunnan esittelijät ja muut voivat kantaa kortensa kekoon. Kysehän on siitä, että meillä ei ole kovinkaan suuria onnistumisen mahdollisuuksia. Se vaatii paljon koordinaatiota. Minä tiedän, että kaikki eivät ole valmiita allekirjoittamaan tätä strategiaa. Me olemme käyneet läpi kaikki sopimukset ja niistä pitäisi löytää se yhteinen sävel, että me löydämme tämän EUn romanistrategian ja nyt pallo on komissiolla ja nyt ensimmäistä kertaa ollaan valmiita Unkarin peikauden aikana ottamaan tällainenkin romaanilähtöinen aspekti huomioon politiikkoja muotoiltaessa. Meillä on olemassa monia eri valiokuntien, oikeastaan neljän valiokunnan lausunnot osoittavat, miten me kykenemme luomaan sellaisen romanistrategian, joka sitoisi kaikki jäsenvaltiot. Juridinen pohja on jo olemassa. Paljon tämä ei enää vaadi, mutta jäsenvaltion täytyy vain ja ainoastaan toimia niin kuin he ovat aikanaan sitoutuneet. Meidän täytyy katsoa sopimuksia, direktiivejä, eri strategioita, jotka on jo hyväksytty. Nyt kyse on vain siitä, että me varmistamme, että tämän tyyppiset mekanismit toteutetaan alue- ja paikallistasolla ihan ylös komission johtotasolle asti. Me tiedämme kaikki, että EU 2020 strategia tarjoaa todellisia mahdollisuuksia romaanien työllistämisteloihin tilanteen parantamiseksi ja että kunnollista seurantajärjestelmää ei haluta jäsenvaltiotasolla toteuttaa, koska sitä ei ole haluttu tähänkään mennessä toteuttaa, mutta Just näistä nimenomaisista syistä johtuen me tarvitsemme muutosta, me tarvitsemme sitovan, juridisesti sitovan toimintavälineen. Ymmärrän toki, että mahdollisuudet ovat olemassa, varoja on käytettävissä, niin kuin tekstistäkin voi lukea, joten kyllä minä uskon, että pitkän monipuolisen konsultaatioprosessin päätteeksi olemme nyt suuren mahdollisuuden edessä, kunhan vain Unkari PJ-kautensa aikana – on valmis taistelemaan asian puolesta. Tähän mennessä kukaan jäsenvaltiosta ei ole ollut halukas ilmoittamaan, laatimaan tällaista romanistrategiaa. Minä uskon, että tältä pohjalta meillä olisi mahdollisuus saada aikaiseksi yhteisen toimintaohjelma. Ja minä uskon, että parlamentin roolina on painostaa komissiota tähän suuntaan ja varmistaa, että ne jäsenvaltiot, joita me täällä edustamme ja joidenka parlamentaarikot ovat olleet valmiita hyväksymään nämä vaatimukset, myöskin sitoutuvat käytännössä tähän toimintaan. Kaikki ne jäsenvaltiot, jotka käyttävät romania-asiaa vaalien kynnyksellä hyväkseen ja jotka sitten haluavat pimittää tietoa, lopettavat oman toimintansa tämän tyyppisen niskuroinnin. Meidän täytyy varmistaa, että nämä varat ovat kaikkien käytettävissä romaanien ja ei-romaanien, jotka ovat ajoituneet samaan tilanteeseen. Me tarvitsemme eräänlaista kriisikartoitusta, joka huomioi kaikki romaanien tavoin köyhissä oloissa asuvat yhteisöjen jäsenet. Viimeiset 20 vuoden ajan ongelmat liittyvät juuri monitoroinnin puutteeseen, poliittisen tahdon puutteeseen. Euroopan ja komissiokaan eivät ole olleet kiinnostuneita asiasta ja neuvostohan nyt ei ole pistänyt tikkua ristiin asian tiimoilta. Enkä ole vielä sen kummemmin siis kertonut siitä, mitä mieltä romaniyhteisöjen edustajat ovat tästä tilanteesta, mutta meillä on nyt tarjolla hieno mahdollisuus – Ja haluaisinkin kuulla tähän liittyen jatkossa enemmän. Tämä tekstihän pitää sisällään monia ehdotuksia, mutta niistä ei ole mitään hyötyä, jos komissio ei reagoi niihin. Meidän täytyy vain saada äänemme kuuluviin, jotta me voimme käyttää tätä tarjoutuvaa mahdollisuutta sataprosenttisesti hyväksi. Sillä nyt, jos koskaan, meillä on mahdollisuus tähän toimintaan ja tässä hengessä minä tätä tekstiä lähdin laatimaan. Kiitos Liivia, me tuemme sinua tässä taistelussa ja tässä työssä. Kiitos kaikille puhujille nyt iltapäivän sessioissa. Kiitos myös kaikista panoksista, joita me saimme kaikilta osallistujilta. Kiitos puheenvuoroista. Jatkamme kuulemista huomenna aamulla. Aloitamme työt kello yhdeksän aamulla. Ja minä toivon, että kiinnostus tulemaan yhtä suurta kuin se oli nyt tämän iltapäivän alkupuolella koska paikalla oli niin monia henkilöitä, jotka halusivat käyttää puheenvuoroja. Minä toivotan teille kaikille mukavaa iltaa. Jatkamme työtä huomenna kello yhdeksän täällä samassa salissa. Ja kiitos myös tulkauksesta.